Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat ja kollegat. Tervetuloa iltapäiväiseen kokoukseemme imco valiokunnassa Meillähän on julkinen kuulemistilaisuus. Aiheena kuluttajansuoja, lainsäädännön täytäntöönpano pano voi olla, että tämä ei ole hieno päivä naisille politiikassa, olen eri mieltä, koska todellakin hauska nähdä, että asiantuntijamme ovat kaikki naisia. Hauska nähdä teidät. Ja komissiolle myös tervetuloa, rouva Spina. Ja meidän suuremmoinen Olgamme esittelijänä tässä aiheessa. Ja herrat, ihan hauska, että tekin olette paikalla tervetuloa myös omalta alueeltani vierailijaryhmä, he ovat ensi kertaa nyt Euroopan parlamentissa, ainakin moni teistä. Me käytämme kuulemisia aina silloin tällöin tässä valiokunnassa, voimme, voidaanko me paremmin kerätä tietoa työtämme varten. Ne ovat kaikki myös verkossa. Eli tervetuloa myös kaikille, jotka meitä seuraavat etänä. Ja jälkeenpäinkin voi vielä siihen tutustua, vaikka ehkä täällä nyt jäseniä ole kovasti paikalla. Usein seuraavat kyllä sitten myöhemmin. Particular issue here nyt tässähän on kyseessä ennen kaikkea yhteistyö kansallisten viranomaisten kesken silloin, kun ne ovat vastuussa kuluttajan suojalainsäädännön täytäntöönpanosta. Tämän tavoitteena on taata se, että täytäntöönpanon viranomaisilla on valtuudet ja välineet kalupakissaan taatakseen sen, että voivat tehdä yhteistyötä nopeammin, tehokkaammin, kun rikkomuksia tapahtuu kuluttajalainsäädännön alalla. Varsinkin näinä aikoina digitalouden kasvaessa, kun ajatellaan, että viranomaisilla olisi valtuudet sulkea verkkosivuja, jos ovat sitä mieltä, että ne ovat harhaanjohtavia, ja että laajemminkin voitaisiin paneutua rajat rikkomuksiinkin. Onko täällä Fernando Hernández Bataller paikalla ETSK on esittelijä. Todellakin Euroopan talous- ja hän edustaa. Hauskaa, että tekin olette täällä paikalla. Alkuperäinen asetus tuli voimaan jo 2006. Silloin esittelijänä oli Evelyn Gebhardt. Sen jälkeen tarkistettiin tätä 2010, jotta liitteet pystyttiin päivittämään kuluttajan suoja yhteistyön osalta. Tämän kuulemisen tarkoituksena on kuulla siitä, miten nykyinen asetus toimii, mitä pitäisi muuttaa. Ja puhujilta saadaan arviota myös niistä uusista tekijöistä, joita komissio on nyt esittämässä. Eli anna kullekin panelistille puheenvuoron, 10 minuuttia kullekin. Sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia ensin esitteli ja sen jälkeen varjoesittelijät. Ensimmäisenä puhuu Jana Sobotkova. Toivottavasti myös meni oikein, Jana. Hän tulee Tsekin tasavallan tarkastusviranomaisen pakeilta. Olkaa hyvä. Thank you very much. I would use the opportunity to speak Czech. Kiitoksia. Käytän mahdollisuutta hyväksi käyttää Tsekin kieltä. Muistuttaisin vielä, että voitte käyttää kuulokkeita kuullaksenne. People at the very back. Ja siellä ihan takana olevilla ei ole tulkkausta. Tulkaa vähän edemmäs. Täällä on vielä lisää paikkoja. Tervetuloa edemmäs. Jana. Děkuji, dobré odpoledne všem. Já jsem byla oslovena proto, abych... Oikein paljon kiitoksia kaikille Minut kutsuttiin tänne kertomaan käytännön kokemuksistamme kuluttajasuoja koskevasta yhteistyöstä. Tarkastusvirastomme vastaa CPC-asetuksen täytäntöönpanosta. Haluaisin alkuun kertoa teille viranomaistahomme toiminnasta – Kyse on kansallisesta tahosta, joka vastaa kuluttajansuoja-asioiden käsittelystä. Virastolla on laaja valtuuskenttä lain mukaisesti koskien cpc mainittuihin yhdeksään säädöstekstiin. Meillä on noin parikymmentä, kolmekymmentä tapausta vuosittain käsittelyssä, jotka liittyvät naapurimaihin. Kyse on yleensä verkkokauppaan liittyvistä tapauksista ja puuttuvista tai virheellisistä tiedoista. Ensinnäkin CPCn toimintaan. Ensinnäkin voin sanoa, että olemme tyytyväisiä, että sellainen on olemassa, sillä me voimme kohdentaa toimiamme meidän markkinoilla toimiviin ulkomaisiin toimijoihin, mutta ongelmana on se, että jos heille langetetaan sakkorangaistus, niin me emme voi pakottaa heitä maksamaan tätä sakkoa. Mutta CPC antaa meille mahdollisuuden kohdentaa toimiamme näin, nämä toimemme toimijoiden kotimaissa. Tarkoituksena on kerätä tietoa ja saada muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta tietoja kokemusta. Tsekin tasavalta pitää yhteisiä toimia, CPC mukaisia toimia hyvänä, sillä näin voimme kohdentaa toimiamme paremmin – eli puuttua kansainvälisten järjestöjen toimiin, sikäli kun niiden kotipaikka on unionin rajojen ulkopuolella. Ilman koordinoitua EU-toimintaa, komission alaisuudessa ja johdolla tapahtuvaa toimintaa, me emme voisi näin hyviä tuloksia saada aikaiseksi. Olen yrittänyt nyt ottaa es, tai haluaisin ottaa esille yhden esimerkkitapauksen, jonka avulla CPC on näyttänyt toimintamahdollisuutensa. Kyse on Fairtrade-kauppiaasta, joka haluaa toimia markkinoilla rehdein aikein. Ja se toimisi maassa, josta löytyy valvontaviranomainen ja jos toimitaan määräysten mukaisesti, niin silloin meillä on helppo toimia CPC-säännösten mukaisesti. Yleensä toimimme niin, että me saamme kuluttajalta ilmoituksen siitä, että tämä verkkokauppa toimii Tsekin tasavallassa, mutta se on sijoittautuneena Saksassa ja me voimme välittää sitten nämä tiedot ongelmista Saksan viranomaisille. Ja mikäli saksalainen viranomainen on sitä mieltä, että asiaan käsittely on pirusteltu, niin silloin he voivat olla elinkeinoharjoittajan yhteydessä ja pyytää sitten toimia korjaamaan puutteet. Yleensä asiat korjaantuvatkin hyvin nopeasti ja silloin juttu on niin sanotusti loppuun käsitelty. Mutta on olemassa myöskin sellaisia tapauksia, joissa ongelman ratkaiseminen ei olekaan niin helppoa. Vaikka CPCtä käytetäisinkin, niin asian käsittely ei välttämättä ole nopeaa eikä ratkaisua löydy välttämättä laisinkaan. Tämä liittyy muun muassa petostapauksiin, värnettyihin tuotteisiin ja niin poispäin. Eli kyse on yrityksistä, jotka yrittävätkin toimia kuluttajan kustannuksella. He tietävät, että he toimivat laittomasti ja pyrkivät siten myöskin peittämään identiteettinsä. He käyttävät yleensä postilaatikofirmaa peitteen, peitetarinana – Eli jäljet useimmiten johtavat tyhjään. Ja usein kyse on myöskin EUn ulkopuolisesta toimijasta, esimerkiksi .com osoitteen takana oleva toimija. Väitteiden mukaan tämä yritys toimii Yhdysvalloissa tai on perustettu Yhdysvaltoihin, mutta Tämä ei pidä paikkaansa, väitetään tai annetaan harhaan johtavaa tietoa tuotteesta. Ja koska sijaintipaikka on Yhdysvallat, niin me emme voi puuttua tähän tilanteeseen laisinkaan. Ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että on olemassa lukuisia tapauksia, joiden tiimoilta emme voi saada kovinkaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Ongelmien ratkaiseminen onnistuisi paremmin siten, että meillä olisi laajemmat toimivaltuudet, eli että voisimme puuttua paremmin tällaisiin online-maailman tapauksiin. Erityisesti haluaisimme toteuttaa koeostoja tarkistaaksemme toimivatko yritykset laillisesti. Mutta tällä hetkellä meidän on aika lailla vaikea kerätä riittävää näyttöä laittomasta toiminnasta. Ja hyödyllistä olisi meidän näkökulmastamme katsoa myöskin se, että voisimme tehokkaammin toteuttaa online-rikkomuksiin liittyviä toimia. Sanomani perusteella voittekin nähdä, että me olemme erittäin tyytyväisiä ehdotukseen toimivaltuuksien lisäämisestä, koska näin voimme keskittyä juuri laittomin perustein toimiviin ulkomaisiin nettikauppoihin. Me tiedämme, että tietyissä jäsenvaltioissa transponointi on aiheuttanut ongelmia, mutta Tsekin tasavaltakaan ei ole koska ollut valmis toimimaan uusien toimivaltuuksien vastaanottamiseen, mutta me olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tällainen mahdollisuus on tarjolla. Yhtä lailla tyytyväisiä olemme siihen, että tehotarkastuksia voidaan toteuttaa sekä koordinoituja yhteistoimia voidaan toteuttaa, koska sitä kautta voimme saada lisää painoarvoa työllemme. Me olemme siis tarkastus taho ja me voimme toimia vain ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Ja tästäpä syystä olemmekin sitä mieltä, että nämä yhteiset tutkinnat olisivat tarpeen. Siinäpä kaikki tältä erää. Oikein paljon kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Thank you. Thank you, Kiitoksia Jana. Toisena Anna Katarina Fonseca. Hän on pääjohtaja Portugalin talousministeriössä kuluttajansuojapääosastolla. pääosastolla.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 It's not this one. Okay. Back. Ok, thank you so much. Muito boa tarde a todos, Senhora Presidente Vicky Ford, senhores... Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta tänne. Ja on ilahduttavaa saada olla täällä paikan päällä keskustelemassa kuluttajayhteistyöasetuksesta ja kertomassa meidän näkemyksemme siihen. Ensinnäkin haluan kertoa teille kuluttajapääosaston työstä, jossa työskentelen. Se on julkinen elin. Se antaa hallitukselle neuvoja Portugalissa asioista, jotka koskevat kuluttajapolitiikkaa. Olemme osa valtiovarainministeriöä ja toimimme poikkileikkaavasti Ok. Um, no âmbito do regulamento CPC, um, eh, temos, assumimos dois importantes... Kun siis tarkastellaan kuluttajan lainsäädäntöä, niin mm, meillä on kaksi ihmistä, jotka työskentelevät sen parissa. Yksi yksittäinen yhteyshenkilö, joka koordinoi työtä kansallisesti, ja sitten meillä on toimivaltainen viranomainen, joka käsittelee lainsäädäntöä ja sen soveltamista varsinkin, kuten myös mainontaa. Code de Serviço de Ligação Única, asseguramos a ligação com 11 entidades que são... Kun tarkastellaan asetusta, niin meillä tässä kohden on 11 toimivaltaista viranomaista. Eurooppalaista lainsäädäntöä sovelletaan eri elinten toimesta, jotain 11, jotkut ovat sääntelyviranomaisia, toiset taas markkinavalvontaviranomaisia. Me olemme yksi niistä, jolla on monimutkainen järjestelmä. Ja erilaisten äh, toimijoiden täytyy kyetä toimimaan yhteistyössä. Tällainen rakenne aiheuttaa paljon ongelmia, haasteita kuluttajille – Mutta sen sijaan, että nyt puhuttaisiin ongelmista, mm, lähestyisin asiaa myönteisesti ja kertoisin, mikä meidän mielestämme asetuksessa on vaikuttavaa. Aloitan siitä, että asetus ja verkosto, vaikka ne ovat vasta olleet noin 10 vuotta toiminnassa, ovat lisänneet koordinointia ja yhteistyötä eh, valtion eh, viranomaisten välillä. Verkosto ja asetus ovat tuoneet paljon erilaisia tahoja yhteen yhteisen äh, tavoitteen saavuttamiseksi. Meidän näkökulmastamme katsoen tällainen vuoropuhelu on yhteistyötä. Se on päivittäistä, se toimii ja se on erittäin hyvä asia. Jotkut esimerkit tässä asiassa, Tsekin mm, tasavallan kollegammehan jo mainitsi jotkut näistä, tietojenvaihto, kokemusten ja hyvien käytäntöiden vaihto, aloitteet, koulutus, varsinkin näissä toimivaltaisissa viranomaisissa, jotta nämä kykenevät tunnistamaan helpommin epäoikeudenmukaisia kilpailukäytäntöjä. Tämä on tärkeää. Ja minun käsittääkseni tämä asetus mahdollistaa sen, että voimme toimia oikealla tavalla. Se mahdollistaa sen, että meillä voi olla yhteinen käsitys asioista ja voimme soveltaa koordinoituja toimenpiteitä yhteiset lähestymistavat, täytäntöönpano lähestymistavat. Ja internetin tehotarkastukset ovat tässä suhteessa tärkeitä, kuten myöskin sosiaalisen median parissa tehty työ. Ja näin. Euroopan komission kanssa yhteistyössä pyrimme kehittelemään näitä eri kysymyksiä. Mutta tietysti ei kaikki ole upeaa vaan halusin vastata myös kysymykseen siitä, mikä ei toimi niin hyvin. Tai ehkä voisin muotoilla tämän hieman toisella tavalla. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millä tavalla verkosto toimii? Painottaisin, painottaisin sitä, että kuten totesin, verkoston tavoitteena on integroida hyvin erilaisia toimijoita. Se ei ole verkoston vika, vaan jäsenvaltiot ovat kerta kaikkiaan vain erilaisia, joka, mikä tekee asiasta huomattavasti vaikeampaa. Tämä tuo yhteen myös sellaiset viranomaiset, jotka ovat mukana toisenlaisissa verkostoissa, yhteistyöverkostoissa, Ja tämä heijastuu myös tähän kuluttajansuojaverkostoon. Meillä on erilaiset järjestelmät, erilaiset valtuudet, eri lähestymistavat, erilaiset resurssit ja kaikki tämä tekee harmonisoidusta asetuksen soveltamisesta vaikeampaa. Kuten Tsekin tasavallan kollega juuri totesi, se, että kyseinen asetus ei käsittele sellaisia ongelmia, jotka syntyvät internetin käytöstä. Monet rikkomukset ovat tapahtuneet nimenomaan internetin puitteissa ja asetus ei juurikaan tarjoa mitään tämänkaltaisten ongelmien tai käytänteiden, tämänkaltaisten ongelmien ratkaisemiseen tai käytänteiden rikkomiseen. Mainitsin myös matalan profiilin. Ja sen, että hyvin moni ei tunne koko asiaa. Tässä suhteessa voidaan tehdä paljon työtä. Meidän täytyy mainostaa verkostoa. Meidän täytyy mainostaa sitä, e, jotta kaikki olisivat tietoisia siitä, mitä tapahtuu ja mitä, millä tavalla se toimii. Ja uusi asetus, hyvä puheenjohtaja, Oi, tässä ovat nyt taas kalvot sekaisin. Estou com muito jeito para eh, Ok, acho que vou desistir. Um, entraria agora na parte final da minha intervenção. Um... Tästä pääsen nyt viimeisen osan siitä, mitä halusin sanoa. Eh, eu entraria na parte final um, e, e, e, e chegamos ao, uh, temos agora a oportunidade de, um, perante a nova proposta. Ja se, että tämä uusi ehdotus tarjoaa meille mahdollisuuden parantaa yhteistyötä CPC eli kuluttajasuojayhteistyöverkostossa. Me olemme siirtymässä tätä kohti erittäin rakentavalla tavalla. Ja uskomme, että kyseessä on erittäin hyvä ehdotus. Mainitsin vain jotkut erittäin myönteisistä näkökohdista tässä ehdotuksessa. Tässä on vielä muutama kohta, jota täytyy parantaa. Ensinnäkin tämän yhden yhteyshenkilön roolin vahvistaminen on tärkeä. Artikla 5 on hieman epämääräinen, ehkä liiankin epämääräinen. Meistä siinä täytyisi olla lisää yksityiskohtia sen suhteen, että saataisiin nämä valtuudet vähän selvemmiksi. Millä tavalla esimerkiksi tarkistuksia tehdään? Toinen asia on se, että jäsenvaltioiden ähm, toimivaltaisviranomaiset pitää ilmaista siinä. Enkä toteaisi, että etteikö Portugalilla olisi kysyttävää joistakin näistä toimivaltuuksista, joita kansallisille valvontaviranomaisille annetaan. Ja ajatus siitä, että pakotetaan esimerkiksi myyjät palauttamaan osa voitoista. Nämä ovat huolettavia aiheita Portugalissa. Portugalissa vain tuomioistuin kykenee tekemään tämän kaltaisia päätöksiä. Eli on vaikea nähdä, miten tätä toimivaltaa näin jaetaan. Toimivaltuudet myöskin vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Ja kun katsomme ehdotusta ja sitä lainsäädäntöä, joka sen pohjalla on, niin meillä Portugalissa ei ole mahdollisuuksia toteuttaa kaikkia näitä toimenpiteitä. Siitä syystä niitä olisi vaikea tuoda lainsäädäntöömme mukaan. Lisäksi uskomme, että vuoropuhelu kilpailuviranomaisten välillä sitä täytyy vahvistaa. Muussa tapauksessa tämä ei toimi riittävästi. Komissio käsittääkseni on nyt uudessa vahvemmassa roolissa näissä uusissa ehdotuksissa. Mutta kun minkäännäköistä yksimielisyyttä ei ole toimista, niin meidän mielestämme aina komission pitäisi hoitaa tämä koordinaatiopuoli. Ihan lopuksi vielä. Kiitoksia vielä kerran siitä, että olen saanut tuoda tänne puhumaan tänä iltapäivällä. Kuluttajasyöden pääosastomme suhtautuu erittäin myönteisesti tähän asiaan. Sitä voidaan tietysti vielä parantaa, mutta nyt, nyt jo sellaisena se on hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraava puhuja edustaa Euroopan kuluttajakeskusta Ranskasta. Minä tykkään kovasti näistä keskuksista omassa maassani. Moni kuluttaja tule minun tyköni ja lähetän heidät kuluttajakeskukseen, niin asiat hoituvat. Minä olen valtava kuluttajakeskusten fani. Bianca Schulz, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia, että kuluttajat meille ohjaatte. Se on hyödyllistä. Kiitos kutsusta tätä, käsittelemme tätä tärkeää aihetta. Se on lähellä meidän arkista työtämme kuluttajakeskuksissa. Ihan muutama sana vain Moni kyllä meidät tietää, eivät ehkä kaikki. Euroopan kuluttajakeskusverkosto käsittää 30 keskusta 28 jäsenvaltiossa, yksi Islannissa ja Norjassakin yksi. Keskukset tarjoavat yksilöityä tiedotusta kuluttajaoikeuksista EU-ssa, ja neuvoa myös rajat ylittävissä valituksissa, kun kauppaa on käyty jossain muussa maassa verkon kautta verkosta auttaa yksittäisiä kansalaisia takaamaan sen, tai ainakin pyrimme takaamaan sen, että heidän kuluttajaoikeuksiaan noudatetaan. Puutumme kyllä myös kollektiiviselta pohjalta, jos vain huomaamme, että on lukuisia kuluttajalainsäädännön rikkomuksia sitten ilmoitamme kansallisille ja EU-viranomaisille tai sidosryhmille. Tärkeimpänä tavoitteena on hyvin yksinkertainen asia, lisätä luottamusta sitä markkinoihin, kuten tiedämme. Olemme nyt luottamuksen kanssa tekemisissä muutenkin. Eli tarvitaan hyviä esimerkkejä jostain hyödystä EU-sta ja kuluttajasuojalainsäädäntö on yksi hyvä esimerkki. Eli ehkä huomisen äänestäjä voitaisiin vähän vielä paremmin suojella. Mutta varsinkin kun on kyse suuresta määrästä kuluttajia, kansalaiset ajuvat nopeasti, että tarvitaan tukea täytäntöönpanossa – ja vilpilliset kaupankävijätkin käyttävät hyväkseen tätä rajat ylittävää kaupankäyntiä ja sitten sopimattomia kaupallisia menettelyjä noudattavat. Luottamusta heikentää ennen kaikkea se, että heitä ei suojella tai rikotaan oikeuksia. <clears throat> Välttämättä tämä ehdotus ei vastaa kuluttajien eikä meidänkään keskusten odotuksia. Muutama esimerkki tästä. 2014-2015 tämä on pitänyt meidän hyvin kiireisinä. Nimittäin design huonekalusta, joka myytiin Saksassa, meidän keskuksemme ja Saksa on saanut yli 3200 valitusta kuluttajilta. Arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Jos tämän kertaa muutamalla muulla valtiolla, niin päästään aika isoihin lukuihin rahallisesti. Mikä meni pieleen? Ensinnäkin oli useita maita mukana, monia yrityksiä oli perustettu, kaupankävijän sijoittautumismaassa kuluttajat eivät kärsineet eikä ole tullut mitään ongelmia täytäntöpanossa. Eli nopeasti käy läpi, miten tässä meni. Tämä alkoi 2011, kun tanskalaiset kansalaiset perustivat tämän Italian, Saksassa oli pankkitili ja mainonnassa todettiin, että oli italialainen osoite tai yhdistynyt kuningaskunnassa, mutta Ruhoden rynnällä olivat kaikki kuluttajat EU-ssa. Kun tästä saimme tiedon, niin tämä olikin rekisteröity yhdistyneeseen kuningaskunnan Italialainen yritys lopetettiin piakkoin tämän jälkeen. 2013 niin oli kaksi sivukonttoria yhdistyneessä kuningaskunnassa Espanjassa. Valituksia tuli huomattavasti enemmän 2014 Englannin kuluttajakeskukseen, mutta siellä ei ollut kuluttajia mukana, eli on hankalaa ruveta minkäänlaista täytäntöönpanoa ruveta käynnistämään. Tämä koski myös Espanjaa. Rekisteröidyt osoitteet UK ja Espanjassa kyllä tarkistettiin, Saksalainen tv yhtiönkin meni ihan paikan päälle ja siellä ei ollut minkäänlaista elinkeinotoimintaa noissa osoitteissa. Kolmas sivukonttori ilmaantui Irlantiin ja siellä oli vain sihteeristöpalvelua, ei ollut mitään varsinaista bisnesyhteystietoa, eli me emme pystyneet sielläkään täytäntöönpanemaan mitään. Mutta kaiken tämän aikaan, vaikka ilmoituksia meni sinne sun tänne ja viestimet tätä käsittelivät, niin edelleen verkossa niin huonekaluja – ja ennakkomaksuja perittiin kuluttajilta ja aika helposti kautta Euroopan unioni pystyttiin harjoittamaan liiketoimintaa. Sitten Iranissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa yritykset lopettivat, kai Espanjassakin yksikään kuluttaja ei ole saanut mitään rahaa takaisin. Joillakin oli hyvät luottokortit, etteivät joutuneet mitään maksamaan. vaikuttaa, että tämä vanha tarina 2014-2015, mutta ihan näinä aikoina meillä on samantyyppinen tapaus kuluttajakeskusverkostossa ainakin viisi maata tulevat kyseeseen. Sama asetelma, eli designhuonekaluja. Kaikki tapaukset eivät tietenkään liity huonekaluihin. Samanlaisia ongelmia on muun muassa, kun on rahoituspalvelusta kyse, tilauksista Esimerkiksi 17 kuluttaja Saksassa on menettänyt yli 1,3 miljoonaa euroa. Joku oli pannut kaikkensa, talot ja autot, ja menettivät siinä kaiken vedonlyönnissä. Mutta viimeaikaiset esimerkit ovat osoittaneet, että kaikki ole vilpillisiä toimijoita. Jotkut ovat merkittäviäkin toimijoita, hyvin asiakaspalveluineen, eikä julkavalituksia ole, eivät ole mukana näissä luvuissakaan mutta eivät aina kuluttajalainsäädäntöä noudattaa. Mieluummin käyttävät USA-alaista lähestymistapaa ongelmiin. Mitä yhteistä näillä on? Toimivat verkossa, ovat mukana monissa EU-maissa rajat ylittäen ja ainakin yhtä tai useampaa säädöstä rikkovat. Eli jos haluamme suojella kuluttajia, meidän täytyy olla tehokkaampia, uudelleen miettiä meidän mekanismejamme ja menettelyjämme. Kuluttajakeskus, asetus, kuluttajayhteistyöasetus menee ainakin vähän tähän suuntaan. Eli mitä tarvittaisiin? Tämä on meidän kuluttajakeskustamme luettelo, mihin olen ottanut mukaan on kaikki 30 keskusta, ja toivottavasti ei mitään unohdu. Ensinnäkin todella haluavat päivitystä lainsäädäntöä, mutta laajemmalta pohjalta kuin mitä nyt on ajateltu asetuksessa, niin että mukaan tulevat jo rahoituspalvelut, ja sepa 20 direktiivi palveludirektiivissä. Vähän hitaammin, kiitos. Vähän hitaammin tämä luettelo läpi. Kiitos. Rahoituspalvelut. Artikla 20 palveludirektiivissä ja estoehdotus. Ja sitten penäävät yritysten perustamisen kohdalla tiukempaa kontrollia. Veneluksissa esimerkiksi Alankomaissa on tullut esimerkkejä mekanismeista, että voidaan uudet yritykset tarkistaa. Siellä on aika paljon kerätty tietoa. Jos tämä olisi tehnyt jossakin näissä tapauksissa kautta Eurooppaan, niin olisi ehkä vältytty ikäviltä seurauksilta. Sitten tarvitaan parempaa täytäntöönpanoa myös digitaalisia apukeinoja. Meidän täytyy toimia nopeammin varsinkin verkkorikkomuksissa. Internetissä toimiva yritys voi toimia vain muutaman päivän, ehkä kuukausi, jos onnekaita olemme, mutta kuluttajasuojayhteistyömenettelyt vievät kuukausia, ellei peräti vuosia. Jäsenvaltioiden täytyy tarjota riittävästi voimavaroja teknisesti ja rahoituksessa koulutusta. Ja lisäksi tarvitaan isompi kalupakki vähimmäistoimivaltuuksiin, että verkossa toimivat yritykset menettäisivät verkkosivunsa, niin voidaan vahinkoa rajoittaa ja sitten asettaa seuraamuksia. Lisäksi meidän täytyy helposti kääntyä kolmasen osapuolten puoleen tiedon saamiseksi, pankit, ajatellaan rekistereitä, palvelimet, televiestintäyritykset, jakeluyritykset. Ei pidä unohtaa, että kaikkihan tienaavat tällä kaupankäynnillä. Keskinäisen avunannon järjestelmä pitäisi myös vahvistaa ja siksi meidän pitäisi kerätä palautetta eri osapuolilta. Olisi hyvä tietää, miksi ilmoitus ei ole johtanut tekoihin. Eurooppalaista koordinaatiota tarvitaan laillelevineissä rikkomuksissa. Me tarvitsemme koordinoitua toimintaa monissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti, siksi tarvitaan yksi koordinaattori Euroopan komissio voisi tässä tehtävässä toimia, kuten aiemminkin ovat tehneet. Niin ikään joskus tarvitaan välittäjiä, kun täytäntöviranomaiset ja jäsenvaltioista eivät ehkä ole samaa mieltä tärkeysjärjestyksestä. Ja totta kai tässä olisi komissiolle ehkä tehtävää. Jos ajatellaan EUn laajuista rikkomusta määritelmänä, niin se on liian laaja, kolme neljäsosaa jäsenvaltiosta, kolme neljäsosaa kansalaisten määrästä – väestöstä usein ei tähän kynnyksen päästä, vaikka on useasta jäsenvaltiosta kyse. Eli, eli silloin ei ryhdyttäisi toimiin. Myös se, että sijoittautumisyritys, maa, yrityksen sijoittautumismaa on se, joka määrää viranomaisen toimintaa. Tässä on esimerkkejä esimerkiksi autoalalta, että kyllä – toimita nopeasti, mutta ei välttämättä sijoittautumismaassa. Parempaa yhteistyötä tarvitaan myös kuluttajajärjestöjen kanssa, mukaan lukien kuluttajakeskusverkosto. He toimivat ruohonjuuritasolla ja ottavat vasta valitukset. Ja ehkä voitaisiin tätä parantaa 2016. Mistä me hanke, hankkeen, koehankkeen ja siellä on rekisteröity tietoja räätylittävistä rikkomuksista. Ne on esitelty yhdenmukaisella tavalla, jotta voidaan myös esittää tämä kuluttajayhteistyöverkosto. Oli 26 yritystä siellä oli mukana ja arvo oli rikkomuksissa 2 miljoonaa. Vielä joulun alla näin yksi toive, niin että kuluttajayhteistyöviranomaiset saisivat myös mahdollisuuden antaa korvauksia kuluttajille. Jossakin se näin on olemassa ja ehkä on, aivan väärin paneutua siihenkin. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus viedä vilpillisin keinon saavutettu voitto jotta Se on edelleen hankalaa kuluttajille, kun on kyse rajat ylittävistä oikeustoimista. Ne eivät sovellu tämän tyyppisiin menettelyihin tai valitteluihin. Kuluttajalle pitäisi antaa korvaus aiheutetusta vahingosta, jotta luottamus palautuisi Euroopan. Ja nyt lopetankin ja kiitoksia huomiostanne. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi on BEU, seestä Euroopan kuluttajajärjestöstä Augusta. Pystynkö edes tätä sukunimä lausumaan? Sano vain Augusta. Very much. No, no problem. Oikein paljon kiitoksia. Ei paha haittaa. Tiedän, että hankalahan se on lausua. Yeah, thank you. Thank you very much. Hienosti meni, kiitoksia. Kiitokset kutsusta tähän paneelikeskustelun, Meidän mielestämme täytäntöönpano on yksi tärkeimmistä asioista kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Tehän tiedätte, että vain ainoastaan täytäntöönpanon kautta voidaan nähdä, minkälaisia oikeuksia kuluttajilla on, varsinkin jos niitä rikotaan. Tästäpä syystä me tuemmekin nykysäädöstekstiä, mutta varsinkin tarkistettua versiota, sillä jos huomioidaan tämänhetkinen tilanne, että rikkomukset eivät tunne rajoja, kuten olemme täällä jo kuulleet, niin täytäntöönpanonkaan ei pitäisi tuntea rajoja. Sehän olisi aivan loogista. Tämä lyhyt alustusaikaisen käytän en niinkään nykyiseen yhteistyömekanismiin, vaan ehdotettuun tarkistukseen ja sellaisiin seikkoihin, joidenka osalta komission ehdotusta voitaisiin vielä parantaa entisestään. Eli me tuemme kyllä vahvasti komission esittämää ehdotusta, erityisesti mitä tulee lisätoimivaltuuksiin, joita annetaan täytäntöönpanon viranomaisille. Eli tutkintamahdollisuudet ja mahdollisuudet selvittää elinkeinoharjoittajaa ja saada tietoja kolmansilta taholta, mutta erityisen tärkeänä BEUK pitää sitä, että uudet toimivallat määrätä sakko rangaistukset maksettavaksi tai palauttaa taloudellinen hyöty. Haluaisin korostaa tätä seikkaa, sillä tiedämme, että ainakin muutamissa jäsenvaltioissa ollaan sitä mieltä, että heidän toimivaltaiset viranomaiset eivät ole kykeneviä hoitamaan tällaisia perintäkysymyksiä. Mutta joissakin jäsenvaltioissa tällaisia mahdollisuuksia on jo olemassa, kuten esimerkiksi Puolassa, ja sitä on käytetty jo useampaan otteeseen. Ja Puolan viranomaisilta saamamme tiedon mukaan he ovat tyytyväisiä tähän tilanteeseen, ja juuri tämän mahdollisuuden kautta kuluttajat näkevät, että täytäntöönpanolla on merkitystä. Varsinkin jos rikkomus saadaan lopetettua, ja jos on itse menettänyt muutaman tuhannen euron verran rahaa, niin tietenkin sitä haluaa rahansa saada takaisin. Ja kuten on komission erinäisissä tutkimuksissa, eurobarometritutkimuksissa on käynyt selvä, selville, niin Käräjönin tie ei kuluttaja kiinnosta, koska se, sitä pidetään soutu, raskasoutuisena ja kalliina prosessina. Joten kyllä viranomaisilla olisi hyvä olla juuri tällaiset lainatut valtuudet. Sitten lisäksi todettakoon, että me uskomme siihen, että kansallisten viranomaisten toiminta ja CPC-verkoston toiminnan pitäisi olla avoimempia kansallisten keskuudessa tunnetumpi. Tiedän, että Portugalin viranomaistahon edustajakin viittasi puheenvuorossaan tähän. Sillä jos CPC-verkoston toimien tuloksista ei tiedetä mitään, niitä ei julkaista, niin silloin niistä ei ole niinkään paljon hyötyä. Toinen tärkeä asia, jonka haluaisin korostetusti ottaa esille, on seuraava. Me toivoisimme, että CPC-asetuksen tarkistusta hyödynnettäisiin siten, että tiivistettäisiin yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja kuluttajajärjestöjen välillä. Kuluttajajärjestöthän usein ovat ensimmäinen yhteyspiste kun kuluttajilla ilmenee ongelmia, joten ne toimivat ikään kuin markkinoiden, markkinoiden valvojina ja voivat ilmoittaa viranomaistahoille uusista rikkomustapauksista. Ja siksipä uskommekin, että julkinen ja yksityinen täytäntöönpano voivat täydentää hienolla tavalla toisiaan. Joissakin jäsenvaltioissa näin jo toimitaan, mutta hyvin monissa asia ei ole vielä näin pitkällä. Me olemme tutkineet jäsenjärjestöjen tekemiä ilmoituksia. He ovat ilmoittaneet, että he tekevät viranomaistahojen kanssa tiivistä yhteistyötä, mutta ei kaikissa samalla tavalla. Joissakin yhteydenpito rajoittuu kerran vuodessa tapahtuvaan yhteydenpitoon ja toisissa taas jo lähes viikoittain tapahtuvaan keskusteluun. Ja viranomaistaholta saamamme palautekin on hyvin erilaista. Joten jos kuluttajasuojajärjestöille annetaan tarkistuksen myötä mahdollisuus tehdä ilmoituksia uusista rikkomustapauksista ja syöttää ne siis CPC-järjestelmään ja saada tietoa, mitä ilmoituksen pohjalta on tapahtunut, niin se olisi kyllä hieno parannus nykyjärjestelmään verrattuna. Tämä Kaukosaaren ei näytä toimivan, joten voitaisiinko siirtyä seuraavalle ja viimeiselle sivulle ihan muutama loppuhuomio. Kuten jo totesin, niin me tietenkin tuemme tätä yhteistyömenetelmää, mutta kuten juuri äsken jo täällä kuulimme, niin joskus prosessi kestää hyvinkin pitkään. Joten tästäpä syystä mielestämme onkin paikallaan tarkentaa tekstiä siten, että yhteistyö menetelmä ja yhteinen täytäntöönpanojärjestelmä eivät vaikuttaisi yksityisen sektorin toteuttamaan täytäntöönpanoon. Eli jos kuluttajasuojajärjestöt ovat jo lähteneet käräjöimään jonkun laittomasti toimivan elinkeinoharjoittajan kanssa. Ja toinen tärkeä seikka on se, että meidän mielestämme olisi rohkaistava tai jopa velvoitettava sektorirajat ylittävään yhteistyöhön, sillä rikkomukset ovat nykyään Äh, useampaa alaa koskevia. Tietoturva, viranomaisten pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä kuluttajansuojaviranomaisten kanssa tai televiestintäsäätelijäviranomaisten kanssa, sillä kun puhutaan aineiden internetistä ja toisiinsa liittyvistä tuotteista, niin varmaankin jatkossa tarve sen suhteen tulee lisääntymään, että pitää selvittää päällekkäisyyksiä. Joten me uskomme, että me tarvitsemme nyky- ja tulevien päivien markkinoille sääntöä, eikä sellaisille markkinoille, jotka ovat jo menneet talven lumia. Kiitoksia. Minä todella uskon, että markkinoilla pitää toimia huomista varten eikä eilisen toimijoita varten. Ja sitten seuraava puhuja, kiitos Augusta, seuraava puhuja edustaa Eurocommercia ja Tanskan kauppakamaria Lone Rasmussen. Lone Rasmussen. But thank you very much, Vicky, and thank Kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti kutsusta tänne. Kun asun Yhdysvalloissa, sanoin aina, että pitää nimestäni siellä sillä tavalla millä se äänettiin, koska se kuulosti yksinäiseltä. Edustan siis Tanskan yrittäjien yhdistymää ja me olemme pyytäneet täytäntöönpanoa pitkään kovin ilahtuneena, siis olen tällä nyt paikalla. Toimiiko se? Tanskan yritysten liitto 18 haraosastoa, ja kuluttajapolitiikka on meille erittäin tärkeä asia. Olemme työstäneet tätä. Olen itse kuluttajapolitiikkaosaston johtaja. Ja Meillä on erittäin tehokasta täytäntöönpanoa miltei 40 vuoden ajan. Vuonna 1975 tuolloinen hallitus päätti luoda kuluttajaviraston, kuluttaja, asiamiehen ja kuluttajalautakunnan. Nämä ovat saaneet riittävästi valtuuksia, kuten tästä ehdotuksestakin nähdään. Se on hyvä kuluttajille, se on hyvä myöskin kauppaa käyville. Kaikki arvostavat sitä, sillä täytäntöpanoja ja tehokas sellainen mahdollistaa tasaveroisen toiminta ympäristön. sitä oikeastaan kaipaavan hyvin pitkälti näissä komission asiakirjoissa, myös tässä asetuksessa, koska huijarikaupan käyjät ovat tietysti ongelma kuluttajille, mutta he aiheuttavat myös ongelmia muulle kaupalle. Esimerkiksi oikean tanskalaisen designin myyjät ovat erittäin huolissaan kopioiden markkinoista. Raja ylittävä sähköinen kaupankäynti on haaste täytäntöönpanolle. Osoitan tässä sen, millä tavalla Tanskan kuluttajat ovat huipulla ostamassa muiden jäsenvaltioiden kaupoista internetissä. Ja tämä tietysti antaa meille haasteita. Se on meidän mielestämme hyvä asia, emme me niitä pelkää. Mutta kun näemme, että ulkomainen kaupantekijä voi päästä pälkähästä, vaikka on rikkonut eurooppalaista lainsäädäntöä. Kysymys voi olla erilaisista tilausansoista, EU-lainsäädännöstä tai täytäntöönpantu hinnoista ilman ALVtä, ei minkäänlaista tuotetukea. Kaikki tällaiset asiat turhauttavat voimakkaasti. Kun kysytään tanskalaiselta kuluttajalautakunnalta, pyydetään sitä toimimaan tai kuluttaja-asiamiestä, niin me saamme usein vastaukseksi, että tämä on erittäin hankala ja vaikea, eli eh, tästä luovutaan jo etukäteen. Sehän ei tietenkään ole tyydyttävä kenellekään. Ja näin sisämarkkinat menettävät myös legitimiteettinsä. Haluaisin lisätä, että meidän jäsenemme usein sanovat, että petokset ovat uhkana useimmin, jos myydään kuluttajille muissa jäsenvaltioissa ja he eivät millään saa apua. Eli me tarvitsemme myös sellaista tukea, joka koskee näitä kaupan käyjiä. Itse ehdotusta tuemme voimakkaasti on syy sille, että tämä on kirjoitettu isoin kirjaimin. Se, mitä me tarvitsemme kuitenkin, on se, että täytäntöönpanoviranomaiset tekevät parempaa yhteistyötä, voivat yhdistää voimavaransa ja näin kohdistaa toimenpiteensä sellaisiin, jotka käyvät kauppaa maailmanlaajuisesti. Meillä on tiettyjä huolenaita myös tästä itse sisällöstä. Yksi yleisluontoinen kommentti kuitenkin, se on se, että nyt on nähtävissä paljon ehdotuksia kuluttajasuoja säännöiksi ennen kuin tämä kyseinen on täytäntöön pantu. Ja se on ongelmallinen. Se korostaa myös jonkun verran sitä, miten tärkeää täytäntöönpano on. No mitä haluaisimme sitten saada? Mikä on tämä meidän, mitkä ovat meidän toiveemme? mitkä ovat sellaisia ongelmia, jotka aiheuttavat kuluttajille ongelmia ja aiheuttavat epäoikeudenmukaista kilpailua. Me haluaisimme, että tämä säännös takaisi paremman yhteistyön eri toimielinten välillä ja paremman käsityksen siitä, mikä on rikkomus ja millä tavalla näitä säännöksiä tulisi tulkita. Mitä esimerkiksi tarkoitetaan maksuttomuudella ilmaistuotteella, mm, tarkoittavatko kaikki sillä samaa? Ja mitkä ovat kriteerit tämänkaltaisessa toiminnassa? Nehän eivät aina suinkaan ole olleet samoja. Tämänkaltaisissa asioissa minusta olisi hyvä, jos tämä asetus auttaisi meitä. Varmasti syntyy myös määräaikoja. Osa pyytää täytäntöönpanoa määräaikoja. Ja viranomaisella tulisi olla joku määräaika, mihin mennessä ne tulee vastata. Jos tuo kollegan pyyntöön ei vastata, niin silloin tulisi ottaa käyttöön velvoite sanoa mm, ilmaista se, miksi vastausta ei ole tullut. Meidän tämä on hirvittävän tärkeä asia ja siksi olen korostanut sitä, että komission tulisi olla velvoitettu jälkiseurantaan valvoa koko toimenpidettä ja varmistaa se, että näissä aikataulussa pysytään, jos mitään ei tapahdu, niin sitten toimia. Tietysti haluaisin jonkun verran suhteellisuutta, myöskin suuret rikkomukset, joissa kuluttajien vahing, kuluttajille koituvat vahingot ovat suuria, eivät mitkään pienet. Eli pienvirheet ja suuret rikkomukset tulisi erotella toisistaan. Sitten meillä on tiettyjä huolenaiheita tässä ehdotuksessa. Tässä on liikaa delegoituja säännöksiä 15 laskuimme mukaan. Ja jotkut ainakin ovat sellaisia, että Tanskassa ne ainakin kuuluisivat poliittisten päätösten piiriin. Meidän mielestämme poliitikkojen tulisi päättää näistä asioista. Olemme myös sitä mieltä, että ehdotukset jossain määrin tarjoavat liikaa valtaa komissiolle siinä mielessä, että komission oletetaan käynnistävän täytäntöönpanotoimenpiteet ja nimeävän yksiköitä ja yritysten tulisi vastata suoraan komissiolle – ja toisaisuusperiaatteen nojalla tulisi edetä niin, että ne, jotka tuntevat markkinat, toimivat. Kun taas komissiolla meidän mielestämme pitäisi olla erittäin vahva rooli koordinointipuolella. Lisäksi uskomme, että komission roolin pitäisi olla koordinoinnin varmistaminen – ei kansallisten viranomaisten korvaaminen. Lisäksi monet asiat ovat sellaisia, että ne kuuluvat meidän tuomioistuin käsittelyn piiriin, internetsivustojen avaaminen tai sulkeminen, voittojen takaisinmaksu ja esimerkiksi luottamuksellisen tiedon takaisinmaksu. Ja tämä viimeinen on sellainen, että yrityksillä ei ole olemassa minkäännäköisiä turvalausekkeita. Ja viimeinen kohta on viiden vuoden rikkomusaika. Meidän mielestämme se on suhteettoman pitkä. Kaksi vuotta olisi sellainen hyvä. Kyseessä ovat markkinointikäytännöt ja ainakin meillä vaikuttaa siltä, että kuluttajat haluaisivat vastauksensa nopeasti. Olemme tein lopussa. Tästä puuttuu meidän mielestämme selkeitä prosesseja, joiden avulla tätä täytäntöönpanoa hoidetaan eu ulkopuolisten osapuolten kanssa, e, vaikkapa internetkaupassa. Siinäpä se taitaa olla. Kiitoksia kovasti. Tosi mielenkiintoista sekin. Ja viimeisenä alustajana, hauska, että hänkin on läsnä, Löven yliopiston professori Evelyn Terrin. Kiitos Evelyn. Well, thank you very... Kiitoksia kovasti kutsusta tulla lausumaan muutama sana aiheesta, joka on todella tärkeä mielestäni. Säilytin tämän ensimmäisen sivun kuusi vuotta sitten pidetystä alustuksesta, kun Belgia oli puheenjohtajavaltio järjesti tämän tyyppisen konferenssiin tästä aiheesta ja mitä puutteita silloin oli. Ja silloin jo huomattiin onneksi. Myönteistäkin on tapahtunut sitten noiden päivien. Meillä on hyvin kunnianhimoinen ehdotus nyt käsillä, kun kuluttajayhteistyö asetusta tarkistetaan ja kiitos siitä. No ehdottomasti me tarvitsemme täytäntöönpanomekanismi, joka on vahva, EUn kattavasti Meillä on pitkälle meneviä kuluttajaoikeuksia EU-tasolla, mutta kuluttajat eivät kaikkia oikeuksiaan tunne. On erittäin tärkeä ehdotus myös hyväksytään. Eli tämä ensin. Seuraavaksi toteaisin, että jos ajatellaan tärkeimpiä puutteita nykyasetuksessa, niin – kohdennustahan siihen saatu, mutta varmaan vieläkin parantamisen varaa olisi olemassa. Verta vähän kritiikkiä voidaan lähettää ja todella kirjoituksen olisi hyvä mennä läpi. Tätä on jo vuosia käsitelty. Seuraava kalvo, kiitos. Meillä on kaksi, kahden vuoden välein saanut kertomus jäsenvaltiosta, ulkoisia kertomuksia, komission kertomus ja puutteet ovat ihan selvät. And the need for adoption of this revised proposal. Tarvitset todellakin nyt uuden ehdotuksen hyväksytyksi näistä kertomuksista, mutta tapauksistakin on kuultu muun muassa kuluttajakeskustapauksista. Seuraava kalvo, kiitos. Tämä kaikki tekee sen selväksi, että rikkomukset eivät ole kansallisia luonteeltaan, kun on kansalliset täytäntöpanon viranomaiset, vaan usein on kyse rajat ylittävistä rikkomuksista. Kansalliset menettelyt eivät toimi. Apple on ollut paljon puhuvat tapaus. Väärää tietoa on tarjottu kuluttajille, kun nostettiin suojaohjelmia, joihin heillä oli oikeus jo muutenkin. Hanan johtavaa mainontaa. Italian viranomaiset kyllä toimivatkin. Jotkut kuluttajajärjestötkin ryhtyivät toimiin. Mutta yksi maa, joka, yksi maa kun toimi, niin se ei johtanut toimi muissa maissa automaattisesti. Kuluttajajärjestöt joutuivat to, ryhtymään toimiin, mutta se ei johtanut kautta linjan muutoksiin. Apple-tapaus on yksi esimerkki, mutta on muitakin, joissa rikkomuksia on kautta Euroopan, mutta kansalliset toimet eivät ole vaikuttavia. Apple-tapaus on osoittanut myös, että on hyötyä rakenteellisesta mukanaolosta ja kuluttajajärjestöjen toiminnasta Italian kartelin vastainen järjestö otti tämän esille. Totesi myös, että on erittäin tärkeää, tähän korosti kulutjärjestöjen merkitystä tiedonlähteenä rikkomuksista, jotka ovat lähellä niitä. Eli varmasti hyötyä on, että meillä on jäsenelty mukanaolo ja myös täytäntöpanijoiden kanssa yhteistyötä. Sitten puutteista. Nykyisessä asetuksessa Siinä ei ole mitään uutta. Ongelmia on ollut alkaen teknisistä ongelmista alkuvuosina, mutta myös perustavanlaatuisempia ongelmia ajatellen, miten monimutkainen tämä on täytäänpanossa kirjavaa tulkintaa, tärkeysjärjestys, voimavarojen puute joissakin asemaltioissa. And there also have been some problems of a more technical... Ja sitten teknisempiä ongelmiakin. Seuraava dia mitä lainsäädäntöä sovelletaan rajat ylittävässä tapauksessa, mitä substanssilakia, missä valitus on tehty vai mitä viranomainen tekee, kun kuluttajalainsäädäntöä toteuttaa. On erilaisia lähestymistapoja eri jäsenvaltioissa. Tärkeysjärjestys on ollut jatkuva ongelma sekin. Voimavarojen puute tulikin jo esille priorisointi EUn tasolla ei aina vastaa sisäisiä prioriteetteja jäsenvaltioissa tai viranomaisten parissa, kun on vähän voimavaroja. Muista maista saattaa tulla pyyntöjä, jotka menevät ristiin omien prioriteettien kanssa. Lainsäädäntöjen monimutkaisuus on tullut esille myös monissa selvityksissä ja kertomuksissa ja se, että ei täytäntöpana tai tulkita yhdenmukaisesti, mutta ennen kaikkea puutetta on samanlaisista täytäntöpano mekanismeista, kun menettelyt ovat erilaiset, on hankalaa päästä määräajoista yksimielisyyteen. Vahvempi täytäntöönpano, mahdollisuus on olemassa ehkä yhdessä jäsenvaltiossa, mutta ei toisessa. Myös komission rooli, entäpä se. Ja tämä asetus ei edes toteudu kaikissa jäsenvaltioissa. Tärkeintä totta kai on, mitä tämä ehdotus tekee näissä ongelmissa. Minä uskon, että se kyllä muuttuu joihinkin merkittäviin ongelmiin, ei toki kaikkiin. Ja totta kai voidaan tarkistaa tätä asetusta ja käyttää muita keinoja. Täällä on muutakin myönteistä se, että annetaan osvittaa tulkinnasta. Se auttaa yhdenmukaista tulkintaa ainakin jossakin välineissä. Myönteistä on totta kai se, että liitettä päivitetään, sekin jo mainittiin, että se voisi olla vielä laajempi. Rahoituspalveluita ehkä voisi olla mukana. Mikä on myös hyvää, on, että selvennetään yhteyshenkilöiden roolia ja toimivaltaisen viranomaisen roolia. Nimenomaan mainitaan, että tarvitaan riittävästi voimavaroja, budjettia ja asiantuntemusta, mutta ei se riitä, että se pannaan asetukseen. Tarvitaan myös tarkkaa syyniä jäsenvaltiossa. Ja sitten vähimmäistason lisävaltuudet ovat tärkeä kohennus niin, että voidaan vaikuttavampaa yhteistyötä harjoittaa. vaikuttavampi täytäntöönpano varsinkin digiympäristössä ja tilanne, että suljetaan verkkosivuja. Sähköinen kauppa kasvaa kasvamistaan ja siksi tarvitaan uusia välineitä. Vaikka tiedän, että tämä on vähän kiistakapulla, niin puolan kyllä tämä ehdotusta, että ei rajoiteta kollektiivista täytäntöönpanoa yleisen edun mukaisesti, että vain keskeytettäisiin rikkomus, että siellä olisi myös yksittäinen mahdollisuus muutokseen, jos haluaa mahdollisuutta käyttää valitukseen, niin se ei aina ole mahdollista, että yksilö sen tekee. Totta kai tässä on yksityiskohdissa muutosta, mutta sen pitäisi saada taakseen tehokkaammat keinot että julkiset viranomaiset eivät välttämättä itse ehkä, mutta kuten ehdotuksessa on todettu, että tuomioistuin voisi vaatia tätä korjausta. Joissakin maissa se toteutuu, Tanskassa yhdistymässä kuningaskunnassa esimerkiksi. Ja kun rapakon taakse katsotaan, niin näin on jo Yhdysvalloissa ollut kolme vuosikymmentä. Siellä kauppakomitea voi vaatia tuomioistuimelta määräystä, että kumotaan päätös ja annetaan korvausta kuluttajille, mutta tarvitaan yksityiskohtia vielä näissä lisävaltuuksissa. On nyt sitten asetus, ehdotus, ei vain direktiivi, jossa jäsenvaltioiden täytyy päästä tuloksiin itse. Uudet valtuudet osin ovat aika hämärästi määritelty. Sekin on hankala ajatellen tehokasta yhteistyötä. Veroja vielä varmasti olisi jatkossakin. Tarvitaan yksityiskohtia ehkä enemmän. Tämän lisäksi selviä viittauksia myös takulausekkeisiin. Selvät oikeussuojat keinot myös yrityksille, asianmukaiset menettelyt, sekin olisi ihan hyvä. Tietosuoja-asetuksessa se on jo, ehkä se olisi hyvä olla täälläkin. Um, Finally, almost... Sitten lopuksi tai melkein lopuksi Euroopan komission roolin vahvistaminen ja selventäminen. Se on hyvä asia, varsinkin jos ajatellaan Euroopan laajuisia tapauksia, tarvitaan vahvempi rooli komissiolle. Olen samaa mieltä myös, kuten täällä on todettukin jo aiemmin, niin että meidän olisi myös ulottuvuus huomioitu, niin se asettaa aika korkean kynnyksen. Varmasti on olemassa rikkomuksia, joissa voitaisiin olla tehokkaampia, jos komissiolla olisi niissäkin vahvempi rooli. Se ei pääsisi nykyiseen kynnykseen unionin ulottuvuudesta. Mitä vielä sitten voitaisiin parantaa tässä erotuksessa viimeisellä dialla Ehkä kuluttajärjestöt voisivat olla tehokkaammin mukana jäsenelymin. Ne on kyllä jossain määrin mainittukin ilmoitusjärjestelmän myötä. Ehkä Euroopan kulutjärjestöt voitaisiin mainita, tekevät myös tiedotustyötä ja siellä on parempi järjestelmä nyt palautteelle jossakin se valtiossa näin on, Alankomassa muun muassa, kuten on todettu, mutta olisi hyvä, että se tulisi tähänkin mukaan, että saataisiin palautetta. Jos kulutjärjestö on ilmoituksen tehnyt, niin tiedetään, mitä on vireillä. Ja heillä on omat prioriteettinsa täytäntöönpanossa, strategiatkin, eli tietäisivät ainakin, mitä heidän ilmoituksensa kanssa on vireillä. Ehkä heillä voi, olisi parempi rooli myös, kun priorisoidaan tätä tai tehdään yhteistä tutkintaa. Teilläkin on hyödyllistä tietoa tarjolla. Ja sitten vähän teknisempi kysymys. Jos halutaan lisää yhdenmukaistamista kuluttaja lainsäädännössä, varsinkin asetuksen pohjalta, hyvä niin, mutta kuitenkin tämä on vähimmäistason direktiivin rinnalla, ei tiedetä mitä lainsäädäntöä sovelletaan, kansallista vai on, e Jos nyt on niin, että jos tässä ei, siis tämä vaikuttamatta kansalliseen tai kansalliseen yksityisoikeuteen, eli tässä on muuten alkamassa tapauskin tuomioistuimessa. Ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä lainsäädäntöä soveltaa, ja tämä säädös ei siihen tuo selvyyttä välttämättä. Eli lopuksi toteaisin, että me tarvitsemme kunnianhimoisen välineen, jotta kuluttajat voivat nauttia enemmän oikeuksistaan mitä EU heille on tarjonnut. Eli voin vain tätä välinettä hyväksyä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt puheenvuoron saa ensin esittelijä, varjot, koordinaattorit ja sitten muut. Meillä on puolisen tuntia aikaa. Kymmenisen puhujaa tulossa. Eli pyydän, että pidätte kiinni puheajasta kaksi minuuttia, että sitten on aikaa vielä antaa alustajillekin vastaukseksi. Haluan, että komissiokin lopussa vielä jotain. Eli kaksi minuuttia. Děkuji za slovo. Já se budu snažit ty dvě minuty. Oikein paljon kiitoksia. Minäpä yritän pidättäytyä tässä kahden minuutin puheajassa. Alkuun saaneen kiittää kaikkia paneel- osallistuneita näistä erittäin hyödyllisistä käytännön kommenteista. Varjoesittelijät tapasivatkin jo ja tapaamisen aikana ehdimme käsittelemään komission ehdotukseen liittyviä kysymyksiä, mutta tällainen käytännön tason ihmisten kanssa käytävä keskustelu on kyllä hieno asia. Haluaisin kommentoida kuulemaani, eli Tsekin edustaja Sobotkova esityksessänne viittasitte sellaisiin markkinavalvontaa toimijoihin, jotka eivät reagoi, mutta nykyisessäkin säädöstekstissä viitataan aikatauluun. Eli mitä komissio voisi tässä tapauksessa tehdä? Eli jos taho, jolta on pyydetty apua, ei äh, reagoi. Sitten nämä niin sanotut sweepit, eli verkkosivujen tehotarkastukset, piditte niitä hyvänä asiana. Minäkin olen sitä mieltä, että niitä voitaisiin todellakin käyttää online-maailmassa. Ja kolmanneksi lähinnäkin kysymyksenomaisesti toteaisin, että puhuitte tästä elinkeinoharjoittajan peitetoiminnasta, eli pitäisi parantaa mahdollisuuksia selvittää toimijan identiteetti, vaikkakin näyttää siltä, että toimija on sijoittautunut ulkomaille. Eli artikla 8 vähimmäis toimivaltuudet tulee olemaan aika lailla kuuma peruna. Ja kysyisinkin nyt, että mitä uskotte itse? Onko kyse toimivaltuudesta, jota ette käytännössä pysty toteuttamaan? Ja sitten kollega Fonsekalle yksi kysymys. Nämä SLO, eli yhteyspisteet, mikä on niiden rooli? Onko tämä määritelty riittävän tarkkaan ja minkälainen olisi mielestäni toimiva viestintämalli jäsenvaltioiden virastojen välillä? Pitäisikö sen aina tapahtua näiden SLO-yksiköiden kautta? Mitä te olette sitä mieltä? Mitä olette mieltä näistä viestintäkysymyksistä? Eli että SLO ei olekaan jäsenvaltiotasolla mikään varsinainen tarkastusviranomainen. Ja sitten vielä kollega Beotse tästä erittäin kattavasta selvityksestä. Näistä on kyllä meille todella paljon hyötyä. Tehän puhuitte rajat ylittävistä tapauksista ja kysyisinkin teiltä, että kuinka usein tällaisia tapauksia tulee esille? Eli että unionin sisällä rikotaan kuluttajien oikeuksia. Ja sitten vielä Yksi kysymys kollegalle BU, BEUCstä. Me olemme samaa mieltä sen suhteen, että kuluttajasuojajärjestöt pitää kyllä linkittää tähän koko prosessiin. Se on tärkeä osa tätä tarkastustyötä, mutta tässä pitää vaalia vastavuoroista, vastavuoroista kunnioitusta ja luottamusta niin miten tämä nyt muotoilisin? orgánu, které by, který by měl e, tu, to porušení řešit. Jaká krit... Eli toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen. Mitä kriteereitä pitäisi käyttää näitä viranomaistahoja nimettäessä? Me pelkäämme pahoin sitä, että tästä syntyy tällainen forum shopping tilanne. Eli mitä kriteereitä mielestäni tulisi käyttää? mitkä toimisivat paremmin ja objektiivisemmin kuin nykyiset. Eli mitkä olisivat käytännönläheisiä toimivia. Ja sitten vielä yksi kysymys. Koordinoijan rooli silloin, kun puhutaan EU-laajuisista rikkomuksista. Pitäisikö komission aina toimia koordinoijan ominaisuudessa vaiko ei? Ja edustaja Rasmussenille seuraavalainen kysymys. Tämä viimeinen kalvo, sieltä löytyi maininta siitä, että te olette sitä mieltä, etteivät tarkistustekstin tietyt kohdat ole mielestäni riittävän selkeitä. Mihinkä nimenomaisiin kohtiin viittaatte tällä kritiikillä? Tietenkin kaiken A ja O on aukoton järjestelmän toiminta ja toteutuminen. Ja kysyisinkin teiltä, oletteko sitä mieltä, että meidän tulisi harmonisoida sääntöjä myöskin koskien laittomasti hankitun tuoton palauttamiseen liittyen? Onko tämä yksi mielestäni tärkeimmistä elementeistä, eli että palautetaan sellainen tuotto, joka on laittomasti hankittu? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Puhuitte myöskin siitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät kunnioita määräyksiä. Onko teillä jotain konkreettisia esimerkkejä? Ja totesitte myöskin, että tämänhetkinen kynnysarvo on liian alhainen puhuttaessa EU-laajuisista rikkomuksista. Mikä olisi teidän mielestänne sopiva kun kynnys? Kiitoksia. Carlos Coelho. obrigado, Sr. Também queria agradecer. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää vieraitamme. He todella vastasivat kysymyksiimme, kertoivat mitä tässä ehdotuksessa on hyvää ja mitä ei. Minulla on lisäkysymys. Artiklassa neljä, tehdään pakolliseksi se, että kirjautumisvaihe kestää viisi vuotta ja Tanskan kollegamme sanoi, että se on aivan liian pitkä aika, sen pitäisi olla vain kaksi vuotta. Mikä on se muiden mielipide? Toiseksi, Komission ehdotuksen 11 artikla ei sisällä mitään määräaikoja. Jälleen Tanskan kollegamme sanoi, että tämä on erittäin tärkeä asia. Neuvoston ehdotuksessa puhutaan kahdesta viikosta. Minusta se on, kuulostaa ihan kohtuulliselta, mutta onko se vielä lyhyt aika? Ja kolmanneksi, Bianca Schulz eurooppalaisesta kuluttajakeskuksesta puhui yhteisistä toimista unionin laajuisia rikkomuksia vastaan ajatuksena, että kolme neljäsosa väestöstä ja kolme neljäsosa jäsenvaltiosta täytyy olla mukana. Ikään kuin tällainen kumulatiivinen toimenryhtymiskynnys Tämä saattaa johtaa erittäin pienen määrän tapauksia. Ovatko vierat samaa mieltä? Neljänneksi, tällä sanottiin, että vuosi pitäisi olla käytettävissä asetuksen hyväksymiseen. Kykenevätkö verkostot vastaamaan ja jäsenvaltiot vastaamaan tähän haasteeseen vuoden sisään? Viidenneksi, muiden kansallisten viranomaisten kanssa työskentely tämän asian tieteellisten puitteiden ympärillä ja sisäiset ongelmat verkostossa tai työvälineiden puute. Jos jälkimmäistä on kysymys, mitä tulisi tehdä, jotta uutta toimivaltaa voitaisiin käyttää. Lopuksi yleisluontainen kysymys, jonka varmasti monet ovat ottaneet täällä esille, jotka totesivat, että vaikka kyseessä onkin yleisesti ottaen hyvä ehdotus, niin se ei vastaa niihin haasteisiin, joita internetkauppa asettaa. Mitä teidän mielestänne tähän pitäisi sitten sisällyttää? Mitä siitä puuttuu, jotta se noin haasteisiin voisi vastata? Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Richard Zulik. Ďakujem veľmi pekne. Tiež ďakujem za... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää mielenkiintoisista alustuksista. Ehkä ensin muutama yleisempi huomio. Miten minä olen tämän ymmärtänyt? Me pidämme kuluttaja ikään kuin lukutaidottomina, ainakin heitä kohdellaan heitä ikään kuin vaaran alla olevina lajina, jota on suojeltava, eikä pelkästään suojeltava, vaan heille pitää ikään kuin kertoa, mitä tehdään. Täytyy kyllä sanoa, että kuulemisen tasapaino ei ole kovin onnistunut. Täällä on pari edustajaa viranomaisen taholta ja pari kuluttajajärjestöistä, mutta vain yksi, joka edustaa työnantajia. Lönnä Rasmussen totesi puolustavansa myös vähän elinkeinoelämää, mutta ajatuksenahan tässä kuulemisessa on, että tarvitaan mukaan vain koordinaatiota, sääntelyä enemmän sitä enemmän tätä. Sen sijaan ehkä olisi hyvä miettiä, tarvitsemmeko todellakin tätä, onko tilanne todellakin niin surkea, että kuluttajat ovat niin suuren uhan alla. Mielestäni aivan se pitettä väittää, että niin suuri vaara olisi olemassa kuluttajan kannalta. Ei keskuspankkikaan voi kaikkia riskejä omilta asiakkailtaan hävittää, niin miten mekään pystyisimme. Meidän pitäisi vähän rajoitetummin lähestyä tätä ja rohkaista ihmisiä. Meillä voi olla mustia listoja tai valkoisia listoja suosituksia, mutta ei sen pidemmälle ole syytä mennä. Minä en usko, että meidän pitäisi lisää valtaa komissiolle antaa. En usko, että EU tarvitsee sen enempää valtaa. Ja, ja se veisi jäsenvaltioita itsemääräisoikeutta entisestään. Tämä yhteenvetona minun kommenttini. Mutta ihan lopuksi vielä lisäisin sen verran, että kollegani Sehvalova halusi tarkkoja lukuja rikkomuksista. Sitä minäkin peräänkuluttaisin. Täällä puhuttiin parista kolmesta kymmenestä tapauksesta, mutta haluaisin tarkempia lukuja. Jos on kyse tuhansista tapauksista ja on 5 500 miljoonaa ihmistä EU-ssa, niin se on reellinen tapaus. Tarvitaan miljoonia tapauksia, että olisi syytä ruveta puuttumaan. Olisi kiva saada lukutietoja olisi kiitollinen niistä. Kiitoksia kovasti. Oli hauska nähdä nämä panelistit. Thank you, Richard. Kiitoksia, Richard. Onko ketään? Pimentä Lopes kyllä oli paikalla. Julia Reeda. Thank you, Chair. And first of all, I would also... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää kaikkia puhujia asiantuntevasta neuvoista. Esittelijät varmasti ottivat esille monia tärkeitä kysymyksiä, joten haluaisin kysyä vain yhden kysymyksen, johon ei ole vielä vastattu, joka koskee toimivaltaisten viranomaisten vähimmäistoimivaltuuksia. Haluaisin kuulla kuuluttajien edustajilta, minkä näköisiä öö, valtuuksia vaaditaan nimenomaan juuri digitaalisessa ympäristössä. Tässä suhteessahan ehdotus on aika epämääräinen. Edustaja Rasmussen on todennut, että tämä mahdollistaa internetsivuston sulkemisen tai sen blokkaamisen. Tässä puhutaan kaiken näköistä eri asioista aika suurinpiirteisesti. Ensin se, että otan internetsivusto pois internetistä, jos siellä on joku tarjous niin toimivalta viranomainen voi näin tehdä, se on järkevää. Mutta sitten siinä mainitaan myös sitä, että tiettyjen internet-alueet ähm, poistettaisiin käytöstä, mikä on huomattavasti laajempi. Se ikään kuin vastaisi tällaista geoblokkausta, koska ähm, maarajoitusten käyttöönottoa, koska sivusto olisi edelleen internetissä. Se olisi vain osittain sen käyttö estetty. Olen huolissani siitä, että jos tässä nyt puhutaan internetsivustojen estämisestä, niin Kyseessä on asia, johon liittyvät erittäin tärkeät perusoikeuskysymykset. Yhtäältä tietysti haluamme antaa kuluttajaviranomaisille kaikki tarvittavat työkalut, jotta nämä voivat äh, toimia rikkomustilanteissa. Mutta mietin vain, että mikä näiden internetalueiden estämisen estämisen toiminta. Esimerkiksi jos meillä on yksi, useampi sivusto tällä yhdellä ja samalla alalla, niin se saattaa tietysti johtaa erilaisiin seurauksiin, jos koko tuo monen sivuston alue poistetaan käytöstä. Ja lopuksi artikla 10 tarjoaa komissiolle mahdollisuuden hyväksyä täytäntöönpanevia säädöksiä, joita vaaditaan artiklassa kahdeksan, eli voitaisiin tällä sanottiin yhtäältä, että internetsivujen äh, poistaminen on tarpeen, mutta tätä artikla on määritelty riittävästi. Olisiko teidän mielestänne mahdollista, että voitaisiin toimia ilman täytäntöpanevia säädöksiä ja sen sijaan määritellä kaikki nämä yksityiskohdat itse asetuksessa, jotta saisimme myös lisäselvyyttä siihen, mitä itse asiassa viranomaiset voivat tehdä? Evelyn, Andreas. Evelyn, Andreas, onko kysyttävää? Andreas, lyhyesti. Thank you so much. Uh, thank you. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista asiantuntija-alustuksista. Yksi kysymys koskien omaa kotimaatani. Saksassa tilanne on seuraavanlainen. Meillä ei ole mitään suoraa julkista markkinoiden valvontatoimintaa, Joten ajatus siitä, että harmonisoitaisiin analysointityö olisi hyvä, mutta varsinaisen työn analyso- harmonisointi on aika lailla hankalaa, kun meillä ei ole julkisen tahon viranomaista olemassa. Joten kysyisinkin juuri sitä, että miten voimme välttää selviytyä tästä ongelmallisesta tilanteesta. Liittyykö tämä vain Saksaan vai onko vastaavallisia ongelmia muissakin jäsenvaltioissa, joten miten tämä voitaisiin ratkaista, jos valtion viranomaistahoa ei ole olemassa, joka vastaisi tällaisista rikkomuksista, jotka liittyvät CPC. -hän. Kollega Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitoksia. Vähän samantyyppinen kysymys. Aikanaanhan minä toimin esittelijänä siis vuosina 2002-2003 silloin, kun ensimmäisestä luonnoksesta päätettiin. Ja silloin suurin ongelma olikin juuri se, että joissakin jäsenvaltioissa oli viranomaisia vastuussa näistä asioista, mutta toisissa taas kansalaisjärjestöt ja niin kuin asiantuntijat täällä totesivat, se on seikka, joka on aiheuttanut tiettyjä ongelmia. Aikanaan totesimme, että toimitaan kuitenkin ja toivottavasti yhteistyön kautta viranomaistahojen ja muiden tahojen välillä syntyy eräänlainen luottamuksen ilmapiiri yhteistyötä harjoitettaessa. Ja nyt kollega Subotkova totesi, että jotkut tahot eivät reagoi, eivät tee yhteistyötä ja kysyisinkin ihan suoraan, että oliko tästä mitään hyötyä käytännön tasolla, onko päästy laisinkaan eteenpäin yhteistyön saralla, sillä tätähän kaivataan, sillä mehän tiedämme, että nämä lukuisat tapaukset osoittavat, minäkin olen välittänyt niitä lukuisia eteenpäin, eli yhteistyötä todellakin kaivataan, sillä Toden totta, yritykset tai tahot eivät välttämättä aina toimi. Ja tätä niin sanotut rikolliset toimijat yrittävät hyödyntää rajat ylittävällä tavalla, ja tästäpä syystä meidän tulisi rajat ylittävästi yhteisesti toimiakin. Kiitoksia. Ja todellakin yksi minuutti kullekin tämän perään, mutta minulla on pari pikaista kysymystä. Yksi Lounelle ja yksi Evelinille. Hyvä, että Evelyn Gebhardt tarjoaa kokemustaan tässä, kun ensi kerralla hän oli sitä mukana laatimassa, se on tärkeää sekin. Ja ymmärrän varsin hyvin sen, minkä Julia Reeda otti esille. Jos poistetaan verkkosivuja, niin se on arka paikka Euroopassa sekin. Meidän täytyy olla selvillä vesillä säännöistä. Kaksi täsmällistä kysymystä. Lounat mainitsit sen, että haluat takulausekkeita yrityksille. Voinko, voitko kertoa siitä vähän enemmän? E, professori Terin puhuitte yhteisestä täytäntöönpanosta yksittäisissä valituksissa. Tätä oikein on kierretty, kun on puhuttu ryhmäkanneesityksistä. Ne eivät menneet läpi. Onko tämä yhteinen kanne, täytäntöönpanoa, yksittäisen valituksen vai mitä tämä on juridisesti en ymmärrä. Kuka haluaa aloittaa samassa kuin järjestyksessä mennään? Ja olen nyt aika tarkkana ajan kanssa kuusi minuuttia on tässä. Ja sitten vielä vartti komissiolle ja loppusanoille. Zřejmě se mi minuutin ei minutě reagovat No minä varmaan kykene vastaamaan kaikkiin kysymyksiin minuutissa. mutta yritän vastata niihin, jotka ovat minulle tärkeimpiä. On totta, että jotkut holhoavat kuluttajia, mutta joskus kuluttajat myös toimivat, kuten olisivat oma itsensä pahimpia vihollisia. On kuluttajaryhmiä, jotka ovat selkeästi altistuneempia vaaroille kuin muut. He eivät osaa kulkea internetissä, heitä on helppo saattaa ansaan ja Tällaiset toimenpiteet tosi helppo poistaa, jos esimerkiksi voitaisiin poistaa tietyt internetsivustot. No minä en ole mikään tekniikan asiantuntija, joten minulla on aivan sama millä tavalla se tehdään, mutta hyvä olisi, jos kyettäisiin tekemään näin. Eli pysäytettäisiin laiton sisältö, joka tulee tietystä maista. Me emme pyri kuitenkaan vaikuttamaan ihmisten vapauteen käydä kauppaa. Haluamme vaan päästä erään kaikkein ahneimmista rikkomistapauksista, joita johtavat ihmiset, joita ei edes kyetä jäljittämään. Ja jossain tapauksissa ei pitäydytä myöskään niissä lupauksissa, joita on tehty. Se ei ongelma tietyissä jäsenvaltioissa, mutta toisessa taas on. Mitä vastausta ei saa pyyntöihin? Ainoa taho, joka meitä voisi tässä suhteessa auttaa, on ehkä komissio. En osaa kuvitella, että kuka muu siihen kykenisi, että saataisiin tietystä kumppaneista enemmän vastauksia. Päätän tähän. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Anna-Katerina Fosseka. Muito obrigada. Respondente muito rápido. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vastaisin esittelijälle. Kiitos kysymyksistä. Me olemme sitä mieltä, että ehdotuksessa on myös vähän epäselvyyttä vielä. Olemme sitä mieltä, että tässä pitäisi olla välittäjä asianomaisten viranomaisten ja komission välissä. Tämän kontaktipidon pitäisi yhteydenpito pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja tehokasta. Jos ei sille vastata, niin sitten täytyy myös kertoa syy siihen. On erittäin tärkeää, että vast... toimijoilta viranomainen voi myös jotenkin tästä kantaa vastuu, kun hyödynnetään yhteishenkilöitä. Viranomaisten ja yhteishenkilöiden välillä täytyy olla siis kunnon yhteydenpitoa. Ja sitten tästä siirtymäkaudesta meillä on yhden kolmen ja viiden vuoden määräajat, eli nämä sopivat kyllä meille, mitä komission ehdotuksessa on. Ehkä olisi hyvä, että kaikki osalta olisi samat. 11 artiklan kaksi viikkoa sitten olemme sitä mieltä, että se on kovin lyhyt jos viranomaisen täytyy vielä mennä elinkeinoharjoittajan pakeille, niin on aika hankalaa sitten vielä olla yhteydessä kuluttajaankin tässä ajassa. 30 päivää olisi järkevämpi määräaika. Voimaan tulosta olemme sitä mieltä, että vuosi ei riitä. Ei ole mahdollista saattaa tätä osaksi kansallista lainsäädäntöä kun nyt on kyse asetuksesta, mutta tässä täytyy tehdä aika paljon hommia kotona, että kaikki hoituisi yhdessä vuodessa. Se vaikuttaa vaikealta eli peräti mahdottomalta. Sitten herra Kuelion kysymys koordinaatiosta, onko se ongelma ollut jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa vai voimavarojen puutteen vuoksi. Minä sanoisin, ne eivät sulle toisiaan pois. Joskus on kyse viranomaisista ja joskus voimavarojen puutteesta. En väitä, että riittävästi voimavaroja olisi sentään. Pyrimme vastaamaan haasteisiin myös sähköisessä kaupassa. On kyse monilaisista ehdotuksista, jotka pyrkivät huomioimaan kuluttajien murheet, kun on kyse verkkokaupasta maalaisto. Ehdotus on tärkeä. Ja myös digitaalisen sisällön ostaminen verkossa on mutkikas alue. Olemme sitä mieltä, kaikki on huomioitavaa, koska se vastaa ihmisten arkisin ongelmiin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Bianca Schultz. Kiitoksia Bianca Schultz. Um, I will try to respond to the question vastata kysymyksiin, jotka liittyvät kuluttajansuojajärjestöön. Niin mitä tulee tapausnäyttöön, no minulla ei ole mitään konkreettista esimerkkiä, mutta voin kertoa SEC-verkolle tulleita valituksia, mutta se ei kerro tietenkään kaikkea. Jos katsotte esimerkiksi kuluttajansuoja sivustoja, niin voitte kertoa nämä luvut moninkertaisiksi ja silloin tiedätte, missä noin suurin piirtein mennään, mutta minulla ei ole mitään sen tarkempaa tietoa tarjolla. Monissa konferensseissa tämä on tullut esille. Tässä on mukana monia tahoja ja nämä luvut kaikilta taholta pitäisi ynnätä, mutta kyllä me voisimme parata tilannetta, jos voisimme summata nämä kaikki tapaukset yhteen. Mitä tulee neljä artiklaa, niin minäkin tuen viiden vuoden määräaikaa. Monessa jäsenvaltiossa tätä sovelletaan, joten eiköhän EU-ssa tätä voitaisiin harmonisoida. Ja mitä tulee kahden viikon määräaikaan, sitä käytetään ECC-verkostossa. Me vastaamme siis alustavasti ainakin 5-8 tai 14 päivän sisällä ja kuukauden sisällä sitten tapauskohtainen tarkempi vastaus sen suhteen, mitä tapauksen tiimoilta aiotaan tehdä. Sitten digitaalisen ympäristöön liittyvä kysymys ja täytäntöönpano valtuudet, joita kaivattaisiin. No oikeastaan kaikki alkaa jo täytäntöönpano viranomaisten koulutuksesta. Yleensä karjeri on alkanut offline-maailmasta eikä tunneta sitten online-maailmaa, prokseja ja muuta, joten jonkin verran koulutusta kaivataan ja totuttautumista uuteen työskentelyympäristöön ja sitten sivustojen blokkaamista kaivataan toden totta, Myöskin mitä tulee maksuvälineisiin, niin siihenkin liittyen blokkaukseen pitäisi olla mahdollista juuri rikkomustapauksessa. Netin kautta rahat voivat hävitä tililtä hyvinkin nopeasti ja siirtyä johonkin toiseen maahan. Ja mitä tulee verkkotunnusten sulkemiseen, pitää paikkansa, mitä sanoitte, mutta useimmissa tapauksissa tilanne on sellainen, että kun yritys käytti uutta sivustoa, nimi muuttui, vaikkakin domain nimi oli sama, joten minä kyllä luotan täytäntöpanon viranomaisiin, he kyllä tietävät, mitä voivat tehdä. Eli ei puututtaisiin pel- suoraan pel- tähän domeniin vaan verkkosivuston nimeen siinäpä oikeastaan kaikki kysymykset, jotka liittyivät itse kuluttajina. Okay. August. Sitten Augusta. Thank you. Um... Kiitoksia. Aloitan kysymyksillä, jotka tulivat esittelijälle. Jos ymmärsin ensimmäisen kysymyksen oikein, se koski sitä, mitä kriteereitä voitaisiin käyttää, kun nimitetään osallistuvat järjestöt. Minun käsittääkseni myös toisenkin direktiivin sisältöä voitaisiin hyödyntää tässä, sillä kaikissa on nimitetty kuluttajajärjestöjä, jotta voitaisiin ottaa käsittelyyn ja kyseessä olisi siis kieltotuomiodirektiivi, jota tässä suhteessa voitaisiin hyödyntää. Kysymys oli siitä, missä nämä kaupan käyjät, kauppaa tekevät tahot sijaitsevat. Me olemme huolissamme komission ehdotuksista siitä, että kunniasenvaltiot haluavat ottaa nämä asiat esille, niin sijaintipaikka laitettiin tähän mukaan tärkeäksi, tärkeänä kriteerinä. Ja olimme huolissamme, että tämä johtaa aina automaattisesti sen maan viranomaisen nimettämiseen, joka saattaisi johtaa tällaiseen foorumishoppaukseen, kuten täällä jo mainittiin. Ja mikä saattaisi johtaa myös heikompaa täytäntöönpanoon, koska ehkäpä tuomaan viranomaisella ei ole riittävästi voimavaroja tai ehkä ei riittävästi tahtoa toimia tiettyjen kaupankäyjien vastaisesti. Ja erilainen määrä sitten täytäntöönpanomenettelyitä, joita tuolla viranomaisella on, täytyy ottaa huomioon silloin, kun tuo pääviranomainen nimetään. Toinen kysymyksenne koski koordinoivaa roolia, joka komissiolla on, ja sitä tuemme. Tässä kohdin voisin varmasti vastata myös edustaja Koilion kysymykseen, koska me uskomme, että kriteerit jäsenvaltioiden välisissä rikkomuksissa. Kolme neljäsosaa jäsenvaltioista yhdessä kolme neljäsosaa väestön kanssa ovat liian tiukat. Ja tuota kynnysarvoa pitäisi madaltaa. No sitten nämä vanhentumisajat niiden suhteen tuo rikkomus ei aina selviä välittömästi, on siitä syystä hyvä, että tuo määräaika on pidempi. Ja nyt voisin ehkä myös vastata kysymykseen, joka, koske, joka tuli Schwabilta ja Gebhardilta, jotka koskevat Saksan yksityistä täytäntöönpanoa. Voisitteko esittää senkin kirjallisesti, sanoo puheenjohtaja Lune. Thank you. Kiitos. No, yksi lyhyt asia ensin. Tehokkain täytäntöönpano toteutuu kuluttaja-alalla. Jos kuluttajalla on huono kokemus, menevät kotiin, kirjoittavat arvion tai menevät sosiaaliseen viestimeen ja Tanskassa meillä osoitetaan sormella, jos joku jäsenistämme. Me autamme heitä, kun kuluttaja-asiamies täytyy heidän puolensa ja kun on valitus tullut ja tarvitset apua, niin totta kai ne teemme. Jos se päätyy sakkoon, jos sellainen valta on antaa, niin siitä kirjoitetaan lehdissä. Se on pahin rangaistus, minkä voi antaa yritykselle. Huonoa mainetta. Se on huonoksi bisnekselle. Ja nyt sitten jatkan tästä teidän kysymyksiinne, mikä tässä on epäselvää. Ensinnäkin 15 delegoitua säädöstä on epäselvä, se ei ole oikeusvarmuutta se. Ja sitten verkkosivujen sulkeminen on aika perustavanlaatuista. Onko se oikeasuhtaista? Mainitsit maksut. Mietin, minkälaisia tapauksia meillä Tanskassa on ollut. Ehkä voi käytyä pankin puolen tai joten muuten vähän oikeasuhteisen, jos joku todellakin huiputtaa, mutta ei niin kauheista tapauksista yleensä ole kyse. Eli milloin se sitten onnistuu. Ja sitten valvonta. Huomioiko se myös sähköisen puolen ja sitten rikoshyön takaisin maksaminen. Mikä on hyötyä, voittoa? Ja liittyen teidän kysymykseen, Viki, missä ovat takeet yrityksille, jos yritykset joutuvat tarjoamaan tietoa, tärkeäkin tietoa voittoista? Se on olennaisen osa yritystoimintaa ja sitä täytyy luovuttaa järjestöille, jotka ovat ehkä kansalaisjärjestöjä, niin se, me olemme ainakin tottuneet. Ajatellen Tanskan kuluttajassa ja miestä, niin hän joutuu noudattamaan samoja edellytyksiä kuin tuomarikin. Kuluttajien tiedoissa on omat takkeensa, mutta yrityksillä minä jätän tähän. Right. Kiitoksia, jos jotain muuta tulee vielä kirjallisesti ja sitten vielä Evelin lopuksi. Um, yes, um... Kysymyksiä tuli muutama näihin unionin standardeihin liittyen. Eli mitä standardeja käytettäisiin? No, tällä hetkellä tason aika korkea, sitä voitaisiin monessa maassa laskea aika paljonkin. mutta se tietenkin vaikuttaa tapauksiin, joita pitää komission toimesta käsitellä, joten silläkin on omat vaikutuksensa. Ja sitten yksityiskohtaisempaa infoa vähimmäisvelvoitteista tai oikeuksista tekstissä, jos niitä ei panna täytäntöönpanosäädöksiin, niin tietenkin asetustekstiin niin voidaan laittaa, ja mitä yksityiskohtaisempaa yksityiskohtaisempi säädösteksti on, niin sitä yksityiskohtaisempi on myöskin kansallinen lainsäädäntö ja sitä vähemmän mahdollisuuksia on lähteä asiaa muuttamaan, eli vaikutus olisi suurempi. Eli jäsenvaltiot eivät silloin omaa kovinkaan suurta pelivaraa. Mitä tulee sitten nimittöihin viranomaisiin ja niin tämä Saksan esimerkki, jos teillä ei ole tällaista perinnettä olemassa, julkisen täytäntöpaineen liittyen Alankomaissa oli vastaavanlainen ongelma CPC ensimmäisen version liittyen, mutta he ovat luoneet tällaisen viranomaistahon. Entisessä ja nykyisessä CPCssä on varauduttu tähän, eli sanotaan, että tällainen viranomaistaho, joka vastaisi näistä toimista, voidaan perustaa. Tämä tietenkin vaikuttaa kansalliseen toimintaan, mutta tässä keskitytään lähinnä julkisen eikä niinkään yksityisen sektorin täytäntöönpanoon. Ja mitä tulee sitten yhteiseen täytäntöönpanoon ja muutoksen hakuun, paljon on puhuttu näistä ehdoista ja termeistä, joita tulisi käyttää. Perinteisesti me olemme pitäneet selkeästi erossa nämä kaksi asiaa, eli joukkotoiminta ja sitten yksittäiset toimet. No ehkä puoli minuuttia, jos annatte minulle lisäaikaa, niin se riittäisi. Ei kun neljä minuuttia vielä komissiollekin pitää jättää kirjallisesti, kiitos. Ei, lähetä kirjallista tietoa. Despina, äh. kiitoksia kovasti, kiitos tästä tilaisuudesta. Ihan lyhyesti osoittaisimme tässä minun tiimini, joka työstää ehdotusta, heidän ansiostaan kaikki tämä toteutuu. Me arvostamme kyllä tätäkin mahdollisuutta. Otan kaikki perimät kysymykset esiin. Ensinnäkin kun sanotaan, että kun meillä oli kuluttajasääntöjen uudistamisesta kokous pari viikkoa sitten, IM-valiokuntakin kunnioitti sitä läsnäololla, niin tuskin kukaan voi sanoa, että ei olisi ongelmia, kyllä niitä uudistaa täytyy, mutta sekä elinkeinoelämä että kulutjärjestöt oppivat, olivat samaa mieltä, että kulutjasuojaa toimii hyvin, säännöt ovat ihan samallaan sopii, mutta vähän rukkaamista tarvitaan. Ongelmat ovat täytäntöönpanossa. Aamupäivälläkin digiyrityksillä oli tapaaminen ja sielläkin oli ilmakovaliokunnan ihmisiä mukana. Sama viesti. Säännöt eivät ole ongelma, vaan täytäntöönpano varsinkin digikuvioissaan. Eli tämä nyt vahvistan, että kyllä jotain tarvitaan tässä järjestelmässä. Ja selventäisin vielä sen verran, että meillä on näyttöä siitä, että täytäntöpanossa on ongelmia. Viime vuonna kävimme läpi 2500 verkkosivua. Ja sähköisessä kaupassa tärkeimmät viisi verkkosivua, vaatteet, ruokailu, elektroniikka, matkailu – 37 prosenttia eivät edes perusoikeuksia noudattaneet tietoaineen sopimuksen laatimista, edistäminen, niin eli kyllä ongelma täytäntöönpanossa on, varsinkin digiympäristössä. Koko järjestelmää ei muuteta. Siksi täytäntöpano on niin tärkeää, koska me otamme tämän on meillä olemassa oleva teemme siihen mukautuksia, ei sitä kokonaan myllerretä kansallisiakaan järjestelmiä, tehtäkö tämä selväksi. Esimerkiksi keskinäinen avunanto, tehotarkastukset, joista kaikki ovat olleet kiitollisia, jäävät. Ne ovat osa nykyjärjestelmää, ovat toimineet hyvin, ja sen ovat arvostaneet, kuten myös komissiokin, varsinkin tehotarkastuksia, koska siinä saa yleiskatsauksen markkinoista, eli se jää. Mitä sitten haluamme kansallisiin järjestelmiin lisää enemmän täytäntöönpanon välineitä esimerkiksi. Kaikilla ei ole valtaa peiteostoja tehdä. Täälläkin se kuultiin kuulemisessa. Aina ei ole mahdollisuutta ryhtyä välitoimiin. Se on erittäin tärkeää digiympäristössä, jos haluaa estää välittömästi suoralla vaikutuksella rikkomuksen jatkumiseen. Tämä koskee vapaaehtoiselta pohjalta tarjota korvauksia, jos yritys on rikkonut sääntöjä. Tällaistakin esitämme, koska paitsi että pystytään suoraan puuttumaan, ja tiedämme, että välitön puuttuminen on hankalaa, kulutjärjestöt näin toteavat, mutta se on myös pelotetekijä. Ei pidä unohtaa, että joskus on kyse pelotteesta, jota tarvitaan. Ja sitten verkkosivujen sulkemisesta, joka putkahtaa aina keskustelussa esille. Ensinnäkään emme sitä määritellä ehdotuksessa, pitäisikö se olla aluetunnusta jokin muu. Jos ajatellaan sähköisen kaupan direktiä ja muuta lainsäädäntöä, niin siellä on mekanismia tarjolla, jotta voidaan laitan sisältö poistaa. Ja sen valtiot sitten päättävät, miten se tehdään. Sivusto, aluetunnus tai verkkosivu. Ja sen valtiot sen päättävät tästä rikkomuksesta. Yksikään kuluttaja, joka se ei ole absoluuttinen, tuomioistuin on selvästi todennut monissa tuomioissa. Kuluttajasuojaa ei voi käyttää perusoikeuksien rikkomiseksi. Kansalliset viranomaiset joutuvat päättämään tapauksista, milloin sulkea sivu, mutta perusoikeuksiin ei saa puuttua. Komission jäsen Jurova vastaa myös perusoikeuksista ja hän nyt viimeisenä tämmöisiä ehdotuksia tekisi. Mikä sitten kulutjärjestön rooli oli, sitähän tiedätte, että siellä on uusia artikla, tehdä ilmoituksia, haluamme kulutjärjestöt mukaan nimittäin. Ja mitä tulee herra Schwabin kysymykseen Saksan järjestelmään liittyen, niin toteaisin kyllä, edessä toisessa jäsenvaltiossa, Itävallassa on sama järjestelmä, siellä on oma määräyksensä nykyisessä ja uudessakin ehdotuksessa, että julkiset viranomaiset voivat nimittää muitakin tahoja täytäntöönpanoa varten. Eli sekin säilyy nykyehdotuksessa. Mitä muutoksia nyt tulee, niin nämä nyt ovat kaikkein tärkeimmät Ajatellaan kansallisia puitteita. Ja sitten viimeisenä, mutta vähimpänä komission rooli. Viime aikaisissa koordinoiduissa toimissa se on ollut tärkeää sähköisessä kaupassa, ostoissa ja sitten mitä tehdään verkossa ja sen ulkopuolella normaalissa kanavissa. Haluamme käyttää tätä esimerkkiä hyväksi ja tehdä vielä selvemmäksi se lainsäädännössä, milloin komissiolla on tällainen rooli. Se on koordinoiva rooli. Se on vain poikkeuksellisia tilanteita varten unionilaisuissa rikkomuksissa, kun kynnys ylitetään, että voidaan käynnistää toimet. Me uskomme, että Eurooppalaisissa tapauksissa sillä on merkitystä. Eveli mainitsi myös vaikutuksen, kun täytäntöönpano toteutuu vain joissakin maissa. Komission rooli tulee silloin kuvioihin mukaan, kun tässä on kyse isoista tapauksista, että saadaan yhteiset toimintaedellytykset kaikissa jäsenvaltioissa, eli tämä on tärkeä osa uutta ehdotusta. Enköhän, ai niin vielä yksi juttu täytäntöpanosäädöksistä, koska aina siitä on väärinymmärryksiä. Ei niitä ole 16 täytäntöpanosäädöstä, nyt on vain yksi kuluttajasuhteistyössä 16 määräystä, jotka edellyttävät järjestelyjä täytäntöpanosäädöksen kautta niin, että kaikki ymmärtävät, että 16 täytäntöpanosäädöstä ei tässä haluta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very... Kiitoksia kovasti kaikille, että tulitte tänne. Kiitos lyhyestä yhteenverosta ja nyt ja sitten seuraava kohta esityslistalla on sekin sellainen, että sekin saa riittävästi aikaa. Niinpä pyytäisin ne, jotka ovat lopettaneet aika nopeasti luovuttaisivat paikkansa. Fantastic. Thank you. gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, istuutukaapa. Tiedän, että tämä, tämä on jännittävä osa valiokunnan kokousta. But I do need to ask those who... Mutta pyydän nyt ne, jotka lähtevät, käykö keskustelut ulkopuolella. Nyt on kyse nuorisotapahtumakuulemisesta. kuulemisesta Euroopan nuorisotapahtuma 2016. Siellä oli paljon osallistujia, kuultiin ajatuksia digitaalista sisämarkkinoista ja kuluttajan suojasta varsinkin digitaalista ympäristöä. Voi olla, että jotkut panelistit haluavat vielä jäädäkin ja kuunnella, mitä nuorilla on sydämellään. Meillä on kolme edustajaa täällä, jotka olivat mukana tapahtumassa Ja sitten totta kai nuoret antaa ajatuksia, me otamme niitä vastaan. Nuorten tarkoituksena on todellakin tarjota näitä, jäsenvaltiot kyllä vastaavatkin, vähän käydä vuoropuhelua, 40 minuuttia meillä on aikaa tähän tapahtumaan. No. Meillä on kolme alustajaa muuten, ja meillä on myös hashtag EUY 2016 somessa. Olen ilahtunut, että voin toivottaa tervetulleeksi Katrin Schreiberhuberin suuremmoista Lintsistä Itävallasta, saman ikäinen kuin tyttärenikin, hienoa. Hän opiskelee yrityshallintoa Viinin liiketalouslaitoksessa ja 11 kolme, yli kolmesta tuhannesta opiskelijasta rankkauksessa. Sitten Dana Schurmans, tutkija katolisesta yliopistosta Luvalla Növvistä. Hän tutkii digitaalista eriavaisuutta, sähköistä osallistamista, sosiaalisia vaikutuksia, joita digitaalisuus on nyt. Kiitos ilmeisesti tohtorin väitöstä uudesta narratiivista että sitäkin tarvitaan. Ja sitten on Freyens, joka johtaa EAY-nuorisokomiteaa. Hän on ollut eay nuorisotoimiston jäsen vuodesta 2013 ja komiteassa vuodesta 2011, eli hän on ollut kiireinen. Ja Belgian AV, ACVCS liitossa, nimittäin kristillisten ammattiliittojen keskusliitossa. Kiitoksia kovasti teille kaikille kolmelle. Siinä oli kahden minuutin niin Ehkä meni vähän pidemmäksi. Tom, ajatus yksi. Voisitko sen meille esitellä suojasta digitaalisessa ympäristössä? Uh, thank you, Chairman. puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, mitä tulee kuluttajan suojaan ja digitaaliseen ympäristöön, niin haluaisin tässä yhteydessä korostaa sitä, mikä liittyy asumuksiin ja lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, Airbnb-kaltaisiin järjestelmiin. Olisi hyvä saada säädöstekstiä tähän liittyen. Näin nuoret ja nuoret perheet voisivat saada hyvät asumukset käyttöönsä, sillä kun tarjonta vuokramarkkinoilla on pieni tai sitten tilanne on hankala, niin tällaiset lyhyet vuokrasopimukset vievät suuren osan tästä kokonaiskakusta ja tämä tarkoittaa sitä, että nuoret ja nuoret perheet saavat aika lailla vaikeita tilanteita eteensä ja hinnat paisuvat ja eivät voi sitten löytää sopivia asumuksia, eivät saa verohelpotuksia. Jo näitä nuoria täytyisi suojella säädöstekstien kautta, jotta he voivat saada vakaan asumus ympärinsä eivät, eikä johtaisi ongelmalliseen tilanteeseen markkinoilla. No, minkälaista ehdotusta tässä peräänkuuluttaisin? Kansallista lainsäädäntötoimintaa on jo olemassa, niistä voidaan oppia. Ja tässä pitäisi juuri näihin äh, Airbnbin kaltaisiin järjestelmiin turvautua, varsinkin jos markkinoilla tilanne on hankala. Ja tässä voitaisiin huomioida laajemminkin jakamistalouteen liittyvä ulottuvuus. Kiitoksia. Okay. Uh... Hyvät parlamentin jäsenet, minä haluaisin esitellä teille ajatuksen maakohtaisesta estosta, ei pelkästään fyysisessä tuotteessa vaan digisisällössä, varsinkin AV-alalla. Se jäi pois lainsäädäntöehdotuksesta liittyen toukokuun 2016 maakohtaisen eston esityksen. Nyt voidaan katsoa kansallisia kanavia, musiikkivideoita siinä maassa, missä sijaitsee jatkossa meidän täytyy päästä eroon maakohtaisesta estosta ja katsoa televisiota ja ohjelmia vapaasti. Tämän ehdotuksen myötä haluan antaa kaikille mahdollisuuden katsoa mitä tahansa ohjelmaa, missä tahansa EU-ssa. Minun mielestäni on kyse henkilökohtaisesta vapaudesta, jotta voi katsoa TV-ohjelmia ja suoraa toistoa missä tahansa maassa Euroopan unionissa. Koska olemme kaikki EUn jäseniä, sen pitäisi olla mahdollista katsoa televisio-ohjelmia missä tahansa jäsenvaltiosta. Ja todellakin näin tartutaan erilaisiin mahdollisuuksiin, että voidaan jakaa kansallisia ohjelmia kaikkien kanssa, jotka niitä haluavat katsoa. Niin, että meillä on vapaa pääsy kaikkiin ohjelmiin ja suoratoistoon, jota tarjolla Euroopan unionissa tarvitaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Se kohensikin, koska ei tarvita eri oikeuksia kussakin maassa katsoakseen ohjelmia elokuvia. Näyttelijätkin saisivat enemmän suosiota yli rajojen. Todellakin elokuvat levisivät nopeammin kautta mantereen. Maakohtaisen eston poistaminen ja rajojen poistaminen varmaan veisi eteenpäin Euroopan ajatusta maan tehdä työtä ja liikkua missä tahansa ja parantaa mahdollisuuksia oppia muista kulttuureista, avaamalla oman televisiokanavansa. Kiitos. Andres. Ja sitten Andres Schwab vastaa tähän. Puheenjohtajan mikrofoni. Ehkä otetaan vielä ajatuksia. Ei kun vastaan nyt näihin pariin ensimmäiseen. Ai ei kun kuusi ajatusta kaikkiaan. Ehkä vähän tämmöistä vuorovaikutusta. Ehkä tänne tulee muitakin jäseniä vielä kuulevat. Tiedän, että joitakin on tulossa. Ehkä nyt vähän vastakaikua kahdelle ensimmäiselle. Ei kun Dana ehkä voisi ensin kertoa oman ajatuksensa, sitten kolme seuraavaa. Dana. Dear members of the European hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, minä ehdotan, että Euroopan parlamentin jäsenet varmistavat sen, että Euroopan investointipankki luo joukkorahoitushankkeen eurooppalaisille nuorille. Sen tavoitteena olisi suunnata varoja nuorille eurooppalaisille yrittäjille, jotka kehittävät luovia, kestäviä ajatuksia, joiden avulla voidaan vastata yhteiskunnan haasteisiin, köyhyyteen, terveyskysymyksiin, luoda asuntoa ja niin poispäin. Konkreettisesti sosiaalinen vaikutus näiden näillä hankkeilla otettaisiin huomioon valintalautakunnassa Euroopan investointipankissa. Hankkeet, jotka hyväksytään, saisivat sitten enemmän luottamusta investoijilta, koska ne olisi ikään kuin sertifioitu investointipankissa. Ehdotuksessani on kaksi rahoituslähdettä Euroopan investointipankki myöntäisi osan rahoituksesta suoraan ja loput sitten joukkorahoituksena. Junckerin investointisuunnitelma asetti toiveet korkealle sen suhteen, että luotaisiin uusia työpaikkoja nuorille. Ilon äskettäinen raportti kertoo, että jos investointihankkeet valitaan huolellisesti, niin 2,1 miljoonaa uutta työpaikkaa saatetaan luoda vuoteen 2018 mennessä. Olemme ehdottomasti samaa mieltä siinä, että investointisuunnitelmalla pitäisi olla kestävä vaikutus ja tästä syystä näiden hankkeiden täytyy investoida yhteiskunnallisiin yrityksiin, jotka käyttävät internet-alustoja, internetfoorumeita. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Parlamentissa saa aina käyttää äidinkieltään, joten käytänkin omaani eli saksaa. On hienoa, että AI käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen. Minä itse osallistuin parlamentaarikkona pari kuukautta sitten järjestettyyn tapahtumaan. Siellä pidettiin mielenkiintoisia keskusteluja. Varsinkin tämä ensimmäinen Tomin esittämä kysymys lyhytaikaisista vuokrasopimuksista, sitä käytetään joissakin kaupungeissa, kuten Berliinissä ja Pariisissa, on käsitelty jo vastaavanlaisia ehdotuksia. Nyt herääkin kysymys, että olemmeko Euroopan parlamentissa lainkaan toimivaltaisia asian käsittelyn suhteen vai onko vastuu jäsenvaltiolla? Ehkäpä asia pitäisi ta- ottaa tarkastelun alle, koska me olemme kyllä tietoisia tästä ongelmasta. Sitten toinen asia, jonka kollega Schreiberhuber totesi alue maan rajoituksiin liittyen, sitäkin olemme käsitelleet, varsinkin AV-palveluiden osalta. Uskon, että yksinkertaisin lähestymistapa olisi se, jos tehtaimme yhdessä olisimme UAFn yhteydessä ja Kysyisimme, että voisiko OAF jatkossa lähettää Euroopan laajuisesti ohjelmistoaan, eli silloin toimittaisiin lähettäjän kanssa yhteistyössä, sillä OAF ostavat varsin lähetyksensä ja ohjelmat kansallisia markkinoita varten eikä eurooppalaisia markkinoita varten. Ja tästä syystä meidän pitäisi olla OFN kaltaisiin toimijoihin yhteydessä. Ja sitten, että voitaisiin käyttää joukkorahoitusta, mikäli ettei. Ehkäpä voisimme komission varapuheenjohtaja Kataiselle esittää tämä kysymys silloin, kun hän seuraavan kerran täällä käy. Eikö esiristä löytyisi rahaa? Tehän tiedätte, että ensimmäisessä versiossaan 1.0 esire ei toiminut toivotulla tavalla, joten komissio ehti, etsiikin uusia ehdotuksia, joten eiköhän tällainen pyyntö voitaisiin välittää suoraan komissiolle. Mutta oikein paljon kiitoksia näistä hienoista esityksistä. Kiitoksia. Dankeschön. Uh, Dankeschön uh, für... Edustaja Kepa, oikein paljon kiitoksia näistä mainioista ehdotuksistanne. Ja mitä tulee Tomin tekemään ehdotukseen, niin todettakoon siihen, että mielestäni tämä on hieno ajatus. Ja menisi jopa pidemmälle kuin mitä kollega Schwab juuri totesi. Sosiaaliasiat liittyvät pikemminkin jäsenvaltioiden vastuulle, mutta toki voitaisiin pohtia sitä, että löytyisikö mahdollisuutta ikään kuin luoda eurooppalaiset kehykset. No se pitäisi tarkistaa ja se taas edellyttää komission apua. Komissio voisi tarjota meille oikean oikeusperustan kertoin, että voitaisiinkohan jotain asian suhteen tehdä. Meidän ei pitäisi heti kättelyssä sanoa, että me emme asiasta vastaa ja sillä selvä, vaan perehtyä asiaan, sillä kyse on asiasta, joka on hyvinkin kinkinen ja askarruttaa monissa maissa, Euroopan unionissa ja varsinkin Saksassa, kotimaassani, monia tahoja ja kaupunkia. Ainakin Stuttgartissa tilanne on erittäin hankala, eli että voisi nuorena perheenä löytää kohtuuhintaisen vuokra-asunnon. Sitähän on tässä kyse. Eli kyllä näihin kysymyksiin meidän pitäisi tarttua. Ja sitten Euroopan unionin laajuiset lähetykset, no se on mahtava ehdotus, sitä minäkin kaipaisin. Sitä me keskustelemme paraikaa Euroopan parlamentissakin, mutta tähän liittyen ongelmallinen kysymys liittyy teollis- tekijänoikeuksiin. Mutta oikeusasioista vastaava valiokunta pohtii sitä, että voitaisiinko saada aikaiseksi eurooppalaiset teolliset tekijän oikeudet. Sitä kautta voitaisiin saada nämä eurooppalaiset lähetykset aikaiseksi. Jos ORF tai ARD ei voi lähettää Euroopan laajuisesti näitä ohjelmia, niin sehän johtuu siitä, että ne ovat maakohtaisia lähetysoikeuksia ja siksipä siihen pitäisi jollakin tavalla puuttua. Mutta sinänsä hyvä ajatus ja on hienoa, että otitte esille myöskin nämä näyttelijät, jotka saisivat enemmän näkyvyyttä kautta Euroopan. Ja sitten mitä tulee investointiohjelmaan, niin sekin on aivan mahtava ehdotus. Ja olen samaa mieltä kollega Schwabin kanssa. Ollaanpas komission yhteydessä. Ja myöskin valiokuntatyöskentelyssä me voisimme huomioida tämän ehdotuksen silloin, kun meiltä pyydetään kannanottoa Esir kakkoseen, sillä tarkoituksena on turvata ikään kuin tulevaisuus rahoituksen osalta, varsinkin startup-yritykset ja nuorten startup-yritysten tulevaisuus, kyllä varsinkin nuorten yrittäjän alkujen niin sanotusti yrittäjän alkujen toimintaa pitäisi kaikin mahdollisin keinoin tukea. Kiitoksia. Virsin, haluatko tämän sanoa vai kuullaanko kolme muuta ehdotusta? Euh, merci Vicky. Euh, no ihan kiva, että olen paikalla edes. Kiva kuunnella nuorison edustajia, heidän edustajia mielestäni. Voin täydentää vain sitä, mitä Evelin ja Andras totesi. Asuntoa asiat ovat sellaisia, että emme pysty toimimaan Euroopan tasolla. Tiedämme, että se on kyllä ongelma kaikkialla Euroopassa. Ehkä on hyvä siihen paneutua maakohtainen esto. Siitä on paljon keskusteltu täällä ja AV-alalla varsinkin. Totta kai haluaisimme, että meillä olisi tarjolla mitä kaikenlaisia mutta jos ajatellaan myös rahoitusta kulttuurissa ja luomisessa, taiteilijat, täytyy antaa heille mahdollisuus myös saada elää työstään – meidän täytyy jotenkin taata töiden liikkuvuus kuitenkin, että kulttuuri edelleen on elinvoimainen, että siihen voidaan edelleen sijoittaa. Lopuksi vielä investoinnista. Euroopan valmiutti on kyllä ollut erittäin tärkeässä osassa, kun investointia on pidetty Framilla keskusteluissa keskeinen. Se on ollut koko tämän kauden niin, että komissio tarjoaisi mahdollisuuksia. Selvästi tajutaan, että enemmänkin tarvitaan, mutta keskustelemme ihan juuri budjetistakin, että se on vähän meidän vastuullammekin, paitsi jäsenvaltioiden vastuulla ja mitä päätöksiä tehdään. Että yhteisesti tarvitaan keinoja lisätä investointeja. Hauskaa kuulla, että saadaan tukea myös nuorilta. Can I react to, um... Saanko vähän reagoida Danan ehdotukseen? joukkorahoituksen lisäämiseksi nuorille. Euroopan investointirahasto on tarjonnut yhteisrahoitusta, eli tekevät maakohtaisesti yhteistyötä. Pari päivää sitten kertovat investoinnista Espanjaan, Espanjan viranomaisten kanssa ja käyttää riskipääomaa paikan päällä. Heillä ei ole välttämättä asiantuntemusta sanoa, että tuo on hyvä ajatus tai tuo tai tuo. Panevat rahaa yhteisrahoitushankkeisiin mitä meillä yleensä on ollut uusissa yrityksissä investoinnissa, että ei se kallistu investointien päätöksenteon suuntaan. Ne, jotka päätöksiä tekevät, katsovat, että jaha, nämä ovat ennen onnistuneet, nämä ajatukset. Tämä vaikuttaa henkilöltä, joka on hyvä yritys vireillään. Olen käynyt hiljattain keskustelua tästä, että ensinnäkin sukupuolen osalta se on kallistunut, yleensä miehet rahoittavat näitä yrityksiä myös ja siksi yhä vaikeampaa on naisten saada yrityksiä alulle. En ole ihan varma, että tässä syrjitään nuorten uusia yrityksiä. Me olemme tottuneet digitaalisessa taloudessa siihen, että on nuoria ihmisiä ja vielä menestyenkin, Tiedän, että tässä ehkä jotain ongelmia voi olla, että koska investoijat tottuvat johonkin, niin tuo näyttää menestyjältä. Tuolla on ajatuksia ja tuo on ehkä ennen ollut sitten mies ennen kuin nainen. Ehkä pitäisi tarttua ajatukseen, mutta katsoa myös vähän sitä, myös miten se muuten on ehkä väärän suuntaan kallellaan. Kiitos. Haluatteko esitellä sitten toisen Siis neljännen, viiden ja kuudennen ajatuksenne, ideanne. Ehkä käännetään järjestystä. No niin, käännetäänpä järjestystä. Ja Daana aloittaa, jos sopii sen eikä Katrin ja lopuksi Tom. Hi again. I would like to propose that the members of the European Parliament and Tärkeää on, ottaa käyttöön tietoverkkoturvallisuus helpdesk, joka lisää tietoisuutta näistä kysymyksistä. Tiedän, että jotta digitaalinen yhteismarkkinastrategia olisi menestyksellinen, Euroopan politiikan täytyy suojata kuluttajia, mukaan lukien ne, joilla ei ole juurikaan internettaitoja, jotka, ymmär, jotka eivät ymmärrä sitä, millä tämä oikeuksia heillä on suhteessa tietoihinsa ja miten hoitaa näitä oikeuksia suhteessa hallituksiin. Siitä syystä ehdotan äh, tietoverkkoturvallisuus helpdeskin perustamista, jonka kaikki resurssit työstettäisiin äh, internet-esteettömyysdirektiivin puitteissa. Tällä internetsivustolla olisi kansallisia sivuja, joissa kuluttajat voivat ottaa yhteyttä jokaisen jäsenvaltion kuluttajaviranomaisiin maakohtaisissa kysymyksissä. Lisäksi kuluttajilla olisi välitön palaute ongelmiin, jotka syntyvät Internet Helpdeskin kautta, esimerkiksi tällaisen chat-mahdollisuuden kautta. Tai se voisi johtaa paikalliseen helpdeskiin. Näin voitaisiin vaihtaa tietoa tietoverkko vaaroista, tietoverkon vaaroista eurooppalaisen videokampanjan avulla lisättäisiin tietoisuutta tästä asiasta. Kiitoksia kovasti. Nyt Katrin Schreiberhuber. Okay. Um, I'm coming forward. Haluaisin ehdottaa teille nykyisen kyberrikollisuuskeskuksen uudistamista. Sille pitäisi antaa enemmän toimivaltuuksia. Kyse ei olisi vain tietokeskuksesta. Se vastaisi rikollisten toimijoiden epäilystä toimista. Verkkorikollisuus on kansainvälinen ilmiö ja nyt EUn pitäisi toimia päättäväisesti ja puuttua tähän rikollisuuden muotoon Euroopan unionissa. Digitalisaatio on keskeinen asia kotitalouksissa ja yrityksissä. Digitaalinen vallankumous on tulossa ja se tulee hyvinkin nopeasti. Ja jos emme toimi nyt ja ryhdy toimiin ihmisten suojelemiseksi ja yritysten suojelemiseksi hyökkäyksiä vastaan, niin meidät jyrätään Keskuksen kautta on saatu jo paljon aikaiseksi, mutta ehdottaisin, että luosi, loisimme tahon, joka voisi myöskin ryhtyä syytetoimiin. Sen pitäisi tehdä yhteistyötä tietoa omaavien yritysten kautta, esimerkiksi niiden, jotka tietävät nämä verkkotunnukset. Ja tällä taholla pitäisi olla tietoa näistä kaikista asiaan liittyvistä seikoista ja nämä tiedot voitaisiin välittää asiasta vastaaville kansallisille viranomaistahoille. Näin voitaisiin varmistaa, että uhrit saavat tarvitsemansa tukea ja myöskin mahdollisuudet asian käsittelyyn ja näin myöskin rikolliset tietäisivät, että asiantuntijat pyrkivät ratkaisemaan heidän aiheuttamansa rikkomukset. Tällainen Cyber Police Force olisi hyvä taho estääkseen rikollisuuden syntymisen. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. And finally to Tom. Kiitoksia lopuksi Tom vielä. Uh, thank you, Chairman. Uh, so what would... Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin ottaa esille verkkohalustien ja jakamistalouden yhteydessä ajatuksen siitä, että meidän täytyy työntekijöiden sosiaalista suojelua kohentaa jakamistaloudessa. Ajatuksena on saada enemmän sosiaalista hyötyä jakamistaloudesta myös työntekijöille, niin että työntekijöillä on samat sosiaaliset oikeudet kuin vakiintuneessakin taloudessa. Yleisenä oletetaan, että joukko jakamistalous lisää työllisyyttä ja, ja hyötyä tulee työntekijöille, mutta muistuttaisin valiokunnan jäsenille ja lainsäätäjille, että miettikääpä varjopuolta jakamistaloudessa. Tämä uusi talous on tuonut uudelleen esille työntekijöiden aseman, oikeuden aseman, epäselvä, onko työntekijöitä vai itsenäisiä ammatinharjoittajia on kielteisiä vaikutuksia, voi tulla myös työmarkkinoille, jos ei on huono palkkaus, huono sosiaaliset oikeudet tai työ- ja yksityiselämän huono tasapaino. Niinpä haluaisin tähdentää yhtä asiaa vielä tästä tapausta yhdistön kuningaskunnasta Uber-yrityksen kohdalla. Tuomari lausui, että työntekijöillä on oikeus saada lomakorvaukset ja myös oikeudet neuvotteluihin työehdoista ja vähimmäispalkkaan, että siinä ei saa polkea perusoikeuksia. Työntekijät joutuvat olemaan vale itsenäisenä ammatinharjoittajana, mutta se ei vastaa samaa kuin vakiintunut talous noudattaa. On hyvä muistuttaa teillekin tästä, että voitaisiin sosiaalista suojelua kohentaa jakamistaloudessa olevien työntekijöiden parissa – varmasti myös työmarkkinaosapuolten kanssa erinomaisesti. Ja nyt käännetään jäljen järjestystä. Virginie, Evelin, Andreas. Thank you. And, uh, Yeah. Merci, Vicky. Kiitos, Vicky. No ei nyt ole mikään yllätys, kun näkee nämä aiheet, jotka te valitsitte. on tärkeää, että muistatte meillekin tästä todellisuudesta ja tietoverkkoturvallisuudesta, joka on yksi niistä suurista uhkista, jota tässäkin valiokunnassa on paljon käsitelty. Olemme huolestuneita tästä aiheesta ja tämäkään ei ole mikään yksinkertainen keskustelu lisätä eurooppalaista toimivaltaa tässä asiassa. Ja kun tarkastellaan koko tilannetta Euroopan tasolla ja sen tehokkuutta, niin se on tietysti tärkeä keskustelu. Me olemme nyt aivan ajankohtaisasioiden ytimessä. Kaikki nämä eri näkökohdat, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Ja on erittäin mielenkiintoista saada käydä tällaista keskustelua yhdessä teidän kanssanne, koska minä sun, suhtaudun esimerkiksi hyvin myönteisesti näihin ehdotuksiin ja valitettavasti kielteinen vaikutus hyvin usein työolosuhteisiin ja sosiaalinäkökohtiin on olemassa. Meidän täytyy säilyttää tietty joustavuus. Kaikki, joka liittyy tilapäiseen työhön, erityisesti kun puhutaan ammattitoiminnasta ja Yhtäältä meidän täytyy suojata työntekijöitä ja toisaalta sitten luoda sellaisia sääntöjä, jotka mahdollistavat sen, että talous voi toimia vapaasti. Miten luomme sellaisen puitteiston, joka takaa kaiken tämän? Evelinkä. Ja, danke schön. Evelin, ole hyvä. Ja. Kiitoksia. Tämäkin oli mielenkiintoinen keskustelukierros. Mielenkiintoisia aiheita joita olemme käsitelleet tässä valiokunnassa tai tulemme käsittelemään, joten verkkorikollisuus siihenkin kuuluu. Ei hirveästi lisättävää, jo sanottuun kollega Schwab on esittelijä ja on paremmin perillä tästä asiasta kuin minä, mutta ajatus sinänsä, jonka sinä Dana esitit, eli tällainen helpdesk tai nopean hälytyksen järjestelmä olisi hyvä ajatus, niin kuin on kuluttajansuojapuolella tehty, niin ehkäpä tällainen institutionalisoitu järjestelmä olisi paikallaan. Varmaan kannattaisi ottaa ajatus esille, sillä lainsäädännössä tietääkseni tällaista ei vielä ole olemassa. Ja tämä olisi kyllä asia, jota meidän tulisi täällä pohtia. Ja sitten tämä Katrinin esittämä asia. Nämä nivoutuvat hyvin toisiinsa, nämä ovat samantyyppisiä asioita. Eli että on toimittava ja pystyttävä toimimaan rikollisia vastaan, ja siinähän se ongelma tähän asti on ollut. Eli ylipäätään sen selvittäminen, kuka on rikoksen takana ja missä hän tällä hetkellä oleilee, se edellyttää pitkälle meneviä tutkimuksia ja se taas edellyttää ammattitaitoista väkeä, joten kyllä koulutuksen merkitys korostuu. Eli minkälaiset ihmiset tällaisissa keskuksissa työskentelisivät. Sitten näihin online-foorumeihin. Tom, aivan veit sanat suustani. Tämä on yksi suurimmista asioista, jota itsekin olen käsitellyt työssäni, sillä nämä uudet liiketoimintamallit, joihin tuon tuosta törmäämme, niin johtavat aina siihen kysymykseen, että mikä on työntekijä, kuka on työntekijä ja kuka ei olekaan enää työntekijä, kuka on näennäis itsenäinen ammatinharjoittaja, kuka on ihan oikeasti itsenäinen ammatinharjoittaja. Ja Nikola Danti tuli juuri sisälle ja hän, hän käsitteleekin juuri tätä asiaa omassa mietinnössään. Hän pohtii sitä, minkälaisia ratkaisuja meidän pitäisi tarjota, jotta tämän tyyppiset työntekijät, te viittasitte UK Uber-asiaan, Uber sanoi, että nämä ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta sanoo samalla, mutta Uber ilmoittaa, että milloin tai mitkä ovat heidän työaikansa ja minkälaisia hintoja, hinnastoja on käytettävä, joten silloin he eivät ole itsenäisiä ammatinharjoittajia, joten siinä tapauksessa heitä pitäisi kohdella kuin tavallisia palkollisia. Ja sitten tämä niin sanottu click working. Siitäkin meidän on keskusteltava, miten näitä asioita käsitellään, sillä monet ovat yksinäisiä susia taistelussaan. Ja minä uskon, että me joudumme käsittelemään asiaa kilpailuun lainsäädännön näkökulmasta, jotta näillä ihmisillä on mahdollisuus yhdessä toimia suuria yrityksiä vastaan. Yksin heillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta oikein paljon kiitoksia näistä mahdottoman hienosta esimerkistä ja ehdotuksista. Kiitoksia. Eva Panova, ennen kuin Andreas pääsee ääneen, niin kyberverkkoturvallisuudesta vielä yksi huomio, koska Andreas on mitä kokeneen tässä asiassa. Hän on NIS verkostossa ollut paljon aktiivinen. sellainen on verkkoasiantuntijoita kautta Euroopan. Ja palatakseni siihen, mitä Evelin otti esille hyvin, Tomin ajatus työntekijöiden oikeudesta digitaloudessa. Ehkä voisit tutustua verkossa kuulemiseen, joka meillä oli eilen aamupäivällä tästä aiheesta. Ja varsinkin erittäin hyvä professori, joka katsoi tätä New Yorkin näkökulmasta. Mielestäni hän lausi yhden asian ihan kauniisti, että meidän täytyy miettiä turvaverkkoa, joka meillä on perinteisessä taloudessa työntekijöille tarjolla, irrottaa se ja katsoa, miten sitä sitten soveltaa uudessa taloudessa. Ei se ihan saman mittain ole, mutta ei se tarkoita, että ollaan ihan oikeudetta. Ihmiset tekevät työtä eri tavalla mutta ilman turvaverkkoa ihmisiä ei voi jättää, mutta se täytyy nyt irrottaa ja uudelleen kiinnittää uudella tavalla. Mielestäni se oli hyvin kaunis tapa kuvailla, Andreas. Thank you so much, Vicky. Um, you see that colleagues... Kiitoksia, Vicky. Näet, että kollegat täällä Euroopan parlamentissa ovat aivan ystävällisiä toisilleen. Sehän ei tavallista ole politiikassa, mutta se on totta, että meillä on aika paljon yhteistyötä täällä ja siitä syystä tavallisesti on erittäin motivoivaakin työskennellä täällä. Käsittääkseni kaikki on jo sanottu, joten haluaisin vielä ottaa kantaa siihen, mitä Thomas totesi. Tilanne on vaikea, koska yleisesti ottaen ne ihmiset ovat Euroopassa vapaita tekemään mitä haluavat. Eli on vaikea sanoa ihan alusta lähtien, että meidän olisi pitänyt toimia, mutta toisaalta on ihan selvää, että kommenttisi olivat oikeita. Meillä on olemassa sellainen vaara, että kaikki mitata rahassa. Ja siitä syystä meidän on tässä mm, ratkaistaan vaikeita kysymyksiä ja vakavia keskustelua asioista käydään. Yleisesti ottaen vaikea kysymys. Tietoverkkoturvallisuus, tietoverkkorikollisuus. Tietoverkkoturvallisuudesta, kuten jo mainittiinkin, olemme jo säätäneet lakeja aika johdonmukaiseksi rakenteeksi. Erityisesti että siitä syystä, että elinkeinoelämä saisi tukea. Mutta jäsenvaltiossa sijaitsevat toimielimet ovat siellä auttaakseen kuluttajia, jos näillä on erityistarpeita. Esimerkiksi ne eivät kyllä vastaa tietysti esimerkiksi siihen, minkälainen äh, internetpalveluntarjoaja tulisi valota, valita minkä joukosta, mutta jos todellinen tietoverkko vaara on olemassa, niin silloin sieltä saa apua. Ja silloin voidaan palata myös niiden jäsenvaltioiden toimielimiin, jotka ovat olemassa, jotka tekevät yhteistyötä kautta Euroopan unionin. Tästä on ehkä hyötyä ja toivottavasti sitten seuraavassa vaiheessa voimme tätä tilannetta parantaa. Tällä hetkellä se koskee enemmän yritysmaailmaa, mutta olemme vasta tämän prosessin alussa, jossa pyritään torjumaan tietoverkkorikollisuutta ja luomaan tietoverkkoturvallisuutta. Kiitoksia. Yeah, Kiitos, Vic kaikki. Ensinnäkin kiittäisin järjestäjiä, teitä, jotka olette osallistuneet nuorison tapahtumaan. Se on hyvin tärkeä, merkityksellinen tapahtuma, jota me isännöimme parlamentissa, mutta se on sen ansiota, että teillä on ajatuksia ja ihmisiä tarjota ja mitä keskustelua olette käyneet, vaikka esitän pahoitteluni, en ollut Strasbourgissa toukokuussa läsnä, Seurasin kyllä hyvin tarkkaan joitakin keskusteluja ja keskustelin siellä läsnä olevien kollegojen kanssa. Sieltä tuli sellaista viestiä, että meillä on aika lailla aloitteita, ohjelmia, jotka vastaavat joihinkin pyyntöihin ja ajatuksiin, joita esille tuli. Vaikuttaa siltä harva nuorista tiesi niistä. En ole yllättynyt siitä, Minäkin yritän tavata tämän tyyppisiä lahjakkaita nuoria ja aina haluan puhua myös meidän aloitteistamme. Olisi hyvä, jos voisimme levittää tätä sanomaa. Sitten meillä on Pact for Youth hanki olemassa, joka nimenomaan on osoitettu nuorille, jotta saisivat harjoittelupaikkoja, työpaikkoja – ja se on luonut myös verkkosivun, jossa eri tahot tekevät yhteistyötä, mutta siinä tarvitaan kansalaisyhteiskunnan ja nuorten tukea. Lainsäädännössä sitten, siitä mainittakoon yksi aloite, pari kuukautta sitten käynnistettiin, se liittyy innovaation sääntelyyn. Jotkut ehdotuksista, joita tuli esille, vaikuttavat sellaiselta, että pitäisi kaikkia säännellä. Ja tavallaan sääntelijän kannalta varmasti vaikuttaa järkevältä, että se on näin muotoiltu, mutta kollegojen kanssa oltiin yhtä mieltä ainakin siitä, muun muassa kahden komissionisen kanssa, että joskus hyväksytty lainsäädäntö, varsinkin teknologiayritysten kohdalla, voi vaikuttaa jo vähän vanhentuneelta, kun se tulee voimaan. Eli siinä on paljon haastetta vielä jatkossa. Ehkä voitte käydä läpi twitteröintiä tältä osin. Nuortenkin on syytä olla tietenkin avoimin mielin hyväksyä uusia innovaatioita ja uusia keinoja kunnolla hallita sitä. Siksi tarvitaan digivetäjiä kaikkialla, yrityksiä, nuoria, foorumeita, yliopistoja, mutta meidän täytyy ymmärtää, miten digitaaliset markkinat toimivat. Mutta kiitos, että tämän järjestitte. Um, Seuraava kohta on koordinaattoriten kokous, suljettu kokous. Haluaisin käynnistää se mahdollisimman nopeasti. Jos teillä on jotain vielä keskusteltavaa, niin salin ulkopuolella. Kiitoksia kovasti. Thank you.